Uh, so good afternoon everybody. I'm sorry we're slightly late, but... Um, Hyvää iltapäivää, hyvät kuulijat. Pyytäisin teitä kaikkia istuutumaan. Menemme iltapäivän esityslistaan. Ensimmäinen aihe iltapäivän esityslistalla on lausuntomme ympäristövaliokunnalle. Se liittyy vahvistet... Äh, väärennettyihin lääkkeisiin. Ja esittelijä on edustaja Bastos ja ennen kuin hän aloittaa, toivotan hänelle hyvää syntymäpäivää, koska tänään on hänen merkkipäivänsä. Hauskaa, että voitte viettää sitä täällä sisämarkkinavaliokunnassa. Then, uh, so we have, uh, Mrs. Niin, vastos. Sitten meillä on varjoesittelijä. Buzo äh, aikonee puhua Alden puolesta. Fox on paikalla. Kukapas muu täällä on muista ryhmistä paikalla? Sindegard, Äh, Heidi, aiotko sinä, Heidi, aiotko sinä puhua? Ja sitten väsymätön Ryyle, aikoo hänkin käyttää puheenvuoron. Ja Salviini on hänkin paikalla. Eli varjot saavat käyttää puheenvuoron. Pyydän nyt me edustajan vastosia kertomaan meille viimeisimpiä tietoja tästä tärkeästä aiheesta. Kiitos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada também pela simpatia dos parabéns. Vou tentar... Kiitoksia näistä onnentavetuksista. Aluksi haluaisin alustaa tämän keskustelun. Ja kysehän on vuoden 2001 direktiivistä 183. Ja haluamme välttää sen, että väärennettyjä lääkkeitä tulee markkinoillemme. Kyse on alkuperästä, valmistustavasta, ja meillä on yksittäisiä kohtia, jotka vielä ovat auki tämän direktiivin osalta, ja tästä haluaisin keskustella kollegoiden kanssa. Yksi näistä kysymyksistä liittyy meille hyvin tärkeään kysymykseen. Ja nimenomaan tässä valiokunnassa me käsittelemme näitä asioita. Eli kyse on julkisesta terveydenhuollosta, kansanterveydestä, kuluttajien terveydestä, siitä, että lääkkeitä on saatavilla, oikeita lääkkeitä, ja kuluttajien terveyttä ei saa vaarantaa. Tässä on kyse yksittäisistä kohdista – Ja tämä lääkkeiden väärentäminen on aika laaja ilmiö. Ja se laajenee koko ajan, ja kysehän on tietysti myöskin rikollisesta toiminnasta. Direktiivin muuttaminen on liitettävä osaksi tätä ketjua. Ja väärennetyt lääkkeet leviävät kyllä entistä tehokkaammin internetin kautta. Tämä meille kaikille jo tuttua. Ja tässä direktiivissä ei käsitellä lääkkeiden kauppaa internetissä, mutta sitä ei voida myöskään jättää täysin huomiotta. Lausunnossamme meidän täytyy viitata siihen, että väärennetyt lääkkeet leviävät useimmiten internetin välityksellä. Sitten on myöskin epäilyksiä sen suhteen, että tässä esityksessä ei ole määritelty ollenkaan lääkeväärennöksiä. Ja sehän on aivan peruselementti. Meidän täytyy tarkalleen tietää, mistä puhutaan. Kaikkien jäsenvaltioiden on myöskin tiedettävä, että kun käytetään tätä termiä väärennetty lääke, mistä silloin täsmälleen puhutaan eli mistä tämä määritelmä koostuu. Ei voi käydä niin, mikä nyt on mahdollista, eli että jossain maassa on väärännetty lääke ja toisessa jäsenvaltiosta ei katsota väärännökseksi. No tietenkään tämä määrittäminen ei ole helppoa, mutta silloin meillä oli ainakin jonkinlainen käsite, jonka pohjalta voidaan edetä. Maailman terveysjärjestö käsittelee juuri tätä asiaa parhaillaan. Ja tässä lausuntoluonnoksessa haluaisin ottaa myöskin mukaan se, että kun puhutaan väärentyistä lääkkeistä, millaista sanamuotoa käytetään, mutta meidän täytyy nyt katsoa sitten, mitä VTO tekee tämän kysymyksen parissa. Ja sitten myöskin turvallisuusmääräykset lääkkeiden osalta. Tämä koskee kansanterveyttä ja meillä pitää olla selkeät turvallisuussäännöt lääkkeiden osalta, jotta loppukäyttäjä ja kaikki tässä ketjussa mukana olevat voivat varmistaa sen, että lääke on valmistettu aineista, jotka ovat oikeita, ja ettei missään vaiheessa lääkettä ole väärennetty. Komissio on ottanut mukaan myöskin sen, että turvallisuus säännöt pitää ottaa mukaan, ja me olemme tästä samaa mieltä. Ja nämä turvallisuuspiirteet, ne koskevat kaikkia lääkkeitä, oli kyse sitten uusista lääkkeistä tai reseptivapaista lääkkeistä. Tiedämme, että komission luonnoksessa ei ole menty niin pitkälle kuin olisimme halunneet, koska on erilaisia käytänteitä eri jäsenvaltioissa. Joihinkin lääkkeisiin ei tarvita reseptiä, ne ovat vapaassa käsikaupassa. Toisissa jäsenvaltioissa tarvitaan resepti, joissain niitä voi ostaa supermarketista ja jossain jäsenvaltiossa niitä voi ostaa vain apteekista. Mutta me tiedämme, että tällaisia ongelmia on ja eri jäsenvaltioiden välillä on eroja. Siitä huolimatta tämä lääkekysymys on otettava huomioon. Sitten vielä nämä pakkaukset, uudet pakkaukset. Komission luonnoksessa ei ole kielletty sitä, että olisi uusi pakkaus, mutta me haluamme, että turvallisuus on taattu. Meidän täytyy kuulla myöskin asiantuntijoita näissä kysymyksissä, kun kyse on uusista pakkauksista. Meillä ei ole mitään lopullista kantaa tähän asiaan, ja meidän täytyy kuulla todellakin asiantuntijoita tässä kysymyksessä. Sitten on vielä muita kohtia. Haluaisin kuulla vähän vielä kollegoiden kantoja. Tässä on ensinnäkin tämä tietokanta. No, tämähän on edelleen avoin kysymys. Kyse on tiedotuksesta, ja kuka saa näitä tietoja, kuka hallinnoi näitä tietoja ja onko tämä tietopankki myöskin väärännettyjen lääkkeiden osalta mukana vai ei. Ja hoidetaanko sitä sitten jäsenvaltioiden vai Euroopan tasolla. Tällainen Tietopankki on hallinnoitava niin, että väärinkäytöksiä ei voi esiintyä siellä säilytettävien tietojen osalta. Me katsomme, että myöskin tarkastukset ovat arkakysymys. Hyviä käytänteitä pitäisi tarkistaa Valvontaa voidaan harjoittaa virallisesti, mutta tämä kysymys, meidän täytyy käsitellä tätä vähän vielä pidemmälle. Meidän täytyy kuunnella kansallisia viranomaisia eri jäsenvaltioista. Sitten kustannuksista, tämä on viimeinen kohta. käsittääksemme nämä turvallisuusmääräyksistä aiheutuvat kustannukset, Nähän liittyvät tähän direktiivin, ja ne täytyy jakaa tasapuolisesti ja oikeassa suhteessa lääkealan toimijoiden kesken ja loppukuluttajien eli potilaiden kesken. Loppukuluttaja ei kuitenkaan saa ylikuormittaa silloin, kun hän ostaa näitä lääkkeitä. Ja kiitän huomiostanne ja odotan puheenvuorianne, jotta voimme lyhyesti keskustella tästä asiasta. Ja minä olen nyt esitellyt tätä mietintöä lausuntoluonnosta. Ja sitten kun se on Lopullisessa muodossa sitä voidaan käyttää tämän ehdotuksen parantamiseen. Um, thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti edustaja Bastos. Yksilöitte tässä eräitä tärkeitä seikkoja. Otitte esiin erittäin tärkeitä asioita, jotka liittyvät sisämarkkinoiden toimintaan tässä yhteydessä. Puhujalistallani minulla on kaikki varjoesittelijät ennen kuin esittelen heidät ja pyydän anteeksi sitä, etten aiemmin maininnut herra Töbergiä, joka edustaa yritys DG. Hän on vastuusta tästä asiasta ja hän saa puheenvuoron eh, heti, kun varjoesittelijät ovat käyttäneet puheenvuoron puhujalistalle, niin ovat seuraavat. All the shadows. Kaikki varjoesittelijät siis. Shadows or acting shadows. Eh, siis virkaa tekevät taikka varsinaiset eh, varjot. Mrs. Ruler, Mr. Fox so far and Mr. Correa de Campos. Uh, so, uh... Jos Tyler tietenkin. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Selvä. Aloitetaanpa sitten varjoesittelijöillä S ja D. Weiler. Ja, sorry, das war jetzt eine falsche Übersetzung. Niin anteeksi, kuulin Steiler tulkauksesta, mutta se olikin minä. No, ei se mitään. Weiler, Steiler, no aika samanlaiset nimet. Niin, Rova Bastos, olen oikeastaan pahoillani. Minulla on erilaisia vaihtoehtoja ja täydentäviä ehdotuksia, mutta tällä hetkellä en pysty niitä tekemään. Niitä on niin paljon. te esittelitte nämä asiat ja siellä on niin kattava käsittelytapa, ei pelkästään sisämarkkinoiden kannalta, vaan te olette käsitelleet asiaa myöskin laajemmin. Eli voin vain olla samaa mieltä kaikesta, mitä nyt on sanottu. On hyvä, että puhuitte tietosuojasta ja on hyvä, että puhuitte näistä tarkistuksista ja on hyvä, että puhuitte näistä turvallisuuskysymyksistä. Ja on hyvä, että te olette pitäneet tärkeänä näitä samoja määritelmiä kaikissa jäsenvaltioissa. Ja myöskin on aivan oikein näistä kustannuksista. Niitä ei voi kuormittaa pelkästään kuluttajien harteille. Eli mietinnöstä täytyy sitten katsoa, millaisen sanamuotoon tämä laitetaan. Mutta tässä alustuksessa kaikki kuulosti ihan järkevältä minun mielestäni, ja minulla ei ollut mitään vastaan sanottavaa. Ehkä pari kohtaa voisin vielä mainita erikseen. Eli ensinnäkin nämä erilaiset menettelytavat. No minä muistan, että kymmenen vuotta sitten keskusteltiin homeopaattisista tuotteista ja silloin todettiin myöskin, että sitä käsitellään täysin eri tavalla esimerkiksi Englannissa ja muissa jäsenvaltioissa – Ja jos me nyt sanoa, että Italiassa tämä on tavallista, mutta Englannissa taas ei, niin, eli meidän täytyy katsoa, millaisen sanamuotoon tämä sitten laitetaan ja millaisia ehdotuksia tähän tulee. Nyt on vielä liian varhaista puhua harmonisoinnista tällä saralla, ehkä 10-15 vuoden kuluttua, mutta tällä hetkellä se ei varmaankaan ole mahdollista. Sitten en myöskään ole varma, millä tavalla käsittelette tätä tuonti- ja vientikysymystä. Tähän mennessä ei ole ollut niin, että erinomaiset tuotteet olisivat tuotteita, joiden vietäisiin myöskin ulkomaille. Toivottavasti tilanne nyt on muuttunut – mutta haluaisin vielä tarkastella tätä, millaisen sanamuotoon tämä laitetaan. Noita puhuttu hyvin kattavasti ja haluaisin vielä palata pyyntööni ensimmäisestä varjoesittelyiden keskustelusta. Eli meidän pitäisi järjestää kuuleminen ympäristövaliokunnan kanssa. Se on varmaan järkevämpää kuin jos toimisimme ihan omin päin. Ja sisämarkkina- ja kuluttajasuojakysymykset voidaan sitten siellä ottaa esille. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Busoi saa puheenvuoron. Very much, uh, Mr. President. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin minäkin onnitella Rova Bastosta, ei pelkästään tästä asiakirjasta, vaan myös tästä alustuksesta. Olemme kiitollisia komission esityksestä, koska lääkeväärennökset ovat tulossa Eurooppaan ja tarvittiin toimenpiteitä, voidaan laillinen toimitusketju taata. Meidän täytyy torjua tätä terveysriskiä ja taata varmuus. Itse esityksessä on seikkoja, joita olemme keskustelleet. Ne on otettava vielä esille tässäkin valiokunnassa. Ensinnäkin tarkistetun direktiivin soveltamisalainen, että otetaan myös lääkemääräyksestä vapaat lääkkeet, turvapiirteet komission määritteleminä, kolmanneksi rinnakkaiskauppa ja uudelleenpaketointi ja lopuksi myös tiedottaminen ja hallinnointi lääketuotteissa silloin kun olet osa laillista toimitusketjua. Selkeät määritelmät lääkeväärennöksille tarvitaan. Näin me kaikki tiedämme, mistä puhumme ja mitä torjumme. Mutta jotta, jotta voisimme turvata laillisen toimitusketjun, niin ei se vielä riitä, että voisimme torjua lääkkeiden väärentämistä Euroopan unionissa. Nyt on kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta. Komission esitys vaikuttaisi olevan kovin heikko, jotta voisin puuttua tähän tilanteeseen. Jos ajatellaan sisämarkkinoita tai kuluttajaoikeuksia, niin jos me todella haluamme puuttua lääkeväärennöksiin, edellyttää, että me puutumme laittomiin markkinoihin ja tarvitaan myös kuluttajan suojaa vahvemmin varsinaisissa lääkkeissä. Internetin kautta tapahtuva lääkekauppaa pitäisi tarkastella ja puuttua siihenkin kunnolla. Internetkauppa on tärkein lähde myös lääkeväärännöksille. Tämä nyt on selvää. Esityksessä ei puututa tähän keskeiseen kysymykseen ja siksi sitä pitäisi täydentää. Ehkä me emme pysty puuttumaan ihan kaikkiin ongelmiin tämän säädöksen myötä, mutta kuitenkin keskustelua voidaan käyttää avoimesti ja vetoda verota komission, että se tekisi tälläkin alalla esityksiä. Kuluttajille valistaminen lääkkeiden vaaroista, jos niitä myydään internetissä, tätä pitäisi kehittää, jotta tietoisuus kasvaisi ja näin kuluttajat käyttäisivät turvallisia ketjuja. Lopuksi jotain, josta jo puhuinkin, mutta vielä haluaisin lisätä tähän sen verran, että lääke väärennykset ovat järjestäytynyttä rikollisuutta. Me tarvitsemme oikeita välineitä sen torjumiseksi. Komissiossa ja neuvostossa tarvitaan vielä toiminnan kehittämistä oikeuden alalla. Myös poliisia ja tullityötä täytyy kehitellä niin, että voidaan torjua lääkeväärennöksiä. Tämän esityksen lisäksi tämä olisi keskeistä, jotta todellakin voimme kaikkia lääkeväärennöksiä torjua ja taata mahdollisimman korkea kuluttajan suoja. Myös suojapotilaille. Kiitos. Uh, thank you very much, Chris. Kiitoksia kovasti, Heidi Ryler. Ich bin eigentlich nicht äh, der Shadow, sondern... No oikeastaan en ole varjoesittelijä, vaan Turmus, mutta hän nyt tänään ei päässyt paikalle. Ja minä olin myöskin kokouksessa osittain läsnä ainakin. Ja haluaisin myöskin onnitella esittelijää syntymäpäivästä ja hyvästä alustuksesta. Eilen olin hyvin vaikuttunut asiantuntemuksestanne ja tänään uudelleen. Tuen teidän pyrkimyksiänne. Meidän on puhuttava tästä vaikutusalasta, koska komission ehdotus käsittää oikeastaan vain yhden prosentin tästä ongelmasta. Eli yksi prosentti tulee tällä tavalla esille 99 prosenttia muilla tavoin, ja niihin, niihin ei ole ollenkaan nyt puututtu tässä ehdotuksessa. Sitten me voimme ehkä sopia tästä ympäristövaliokunnan kanssa, jotta voimme vähän painostaa komissiota. Jos nyt tässä ehdotuksessa tätä vaikutusalaa ei voida laajentaa, niin ainakin nopeasti pitäisi tehdä ehdotus siitä, että internetkysymykset otetaan mukaan. Sitten tämän määritelmän pitää olla yhteinen, se on selvä. Jos ei ole yhteisiä määritelmiä, niin sitten ei voi olla mitään yhteistä direktiiviäkään oikeastaan. Ja mielestäni on erinomaista tämä tapa, jolla tässä on edetty. Myöskin näissä muissa kohdissa voin vain olla samaa mieltä ja tarjota teille meidän täyden tukemme. Kiitos. Uh, Mr. Fox. Edustaja Fox. Thank you, Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minunkin ryhmäni tukee tätä lakia. Voin olla yhtä mieltä Besoin kanssa siitä, että väärentäminen, lääkkeiden väärentäminen on organisoitua rikollisuutta ja meidän täytyy tehdä kaikkemme sen estämiseksi. Lähtökohtana on tietysti yhteen, yhtenäinen yhteisesti sovittu määritelmä. Se on olennainen edellytys sille, että sisämarkkinat voivat toimia. Haluaisin puhua internetistä. Minun pelkoni on se, että jos tämän valiokunnan jäsenet haluavat ö, laajentaa tämän lain kattamaan myös internetin, niin silloin me kyllä ö, viivytämme lainsäädännön voimaantuloa aika pitkän aikaa. Minä ehdottaisin, että me jättäisimme ö, internetsääntelyn tulevalle e-kauppadirektiiville direktiiville Minusta me teemme pikemminkin hallaa tälle asialle, jos me pyrimme kattamaan, laajentamaan sen kattamaan myös internetin. Toki olisin tyytyväinen, jos tähänkin direktiivin tai lausuntoon laitettaisiin tällainen tarkastusklausuli, lausuke. Sitten rinnakkaiskaupasta. Minä tuen rinnakkaiskauppaa, koska se alentaa kuluttajahintoja ja hinnoista puhuttaessa meidän täytyy olla kielikeskellä suuta, jotta ne ratkaisut, joita me ehdotamme, ovat oikeasuhteisia. Joten olen aivan yhtä mieltä Bastosin kanssa siitä, että reseptilääkkeet tulisi kattaa, mutta minua pitää vielä tässä vakuutella siitä, että on oikeasuhteista laajentaa lainsäädäntö myös käsikauppalääkkeisiin. Mikä on väärentämisen riski käsikauppalääkkeistä puhuttaessa? Voitte vakuutella minua, minä olen avoimin mielin tässä asiassa. Kiitoksia. Olitte ihastuttavan tiivissanainen. Sitten De Campos. Obrigado, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin onnitella kollega Regina Bastosta erinomaisesta työstä ja totta kai myös syntymäpäiväonnittelut. Hänen työnsä myötä on tullut esille joitakin äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä. Kuten hän itsekin totesi, meillä ei ole mitään helppoja ihmeratkaisuja näihin ongelmiin. Minä haluaisin ottaa esille kolme huomiota. Minusta vaikuttaisi siltä, että voitaisiin löytää ainakin osittainen ratkaisu. Me olemme erittäin huolestuneita olleet siitä, että internetin myötä myydään paljon lääkkeitä ja niitä leviää sen kautta. En tiedä missä määrin voitaisiin ennaltaehkäisevästi hoitaa tätä asiaa. En tiedä, onko tämä säädös oikea siihen. Ainakin internetin osalta on muitakin oikeudellisia kysymyksiä, jotka tulevat tähän kuvaan mukaan, kuten internetin säänteleminen. Kuten kollega totesi, emme voi tätä säädöstä raskauttaa liikaa koska se johtaisi viivästykseen voimatulon osalta. Siksi tämä esitys on osa lääkepakettia. On hyvä muistaa, että siellä on myös asetus potilaalle tiedottamisesta tai loppukäyttäjille. Toisin sanoen paras tapa säädellä internettiä, vaikka sitä paljon käytetäänkin, on sellainen, että meillä on jonkinlainen takuu myös näille lääkkeille, joita myydään internetitse. Mielestäni hyvä tiedottaminen eh, on tärkeää myös internetistä. Siinä ei tietenkään ole liian optimistinen, mutta sanoisin kuitenkin, että meidän täytyy kaikkien uurastaa, että internetissä olisi mahdollisimman paljon tietoa tarjolla. Potilas ja asiakas voi sitten käyttää näitä internetissä tarjolla olevia tietoja. Totta kai sitten nämä määräykset liittyen potilaiden tiedottamiseen menevät oikeaan suuntaan. Olen Foxin kanssa samaa mieltä en minäkään ole täysin vakuuttunut. Teidän täytyy vielä minut vakuuttaa tästä, että pitäisi käyttää samaa turvallisuustiukkuutta myös reseptivapaisiin lääkkeisiin. Oikeastaan aivan oikeutetusti on kyse myös subsidiariteetista. Monissa maissa on erityyppisiä myyntitapoja ja menetelmiä erityyppisissä lääketuotteissa, eikä niitä myydä pelkästään apteekeissa. Me tiedämme, että aina äh, apteekilalla ei tietenkään hyväksytä sitä, että ruvetaan myymään lääkkeitä muuallakin, koska on turvallisuusnäkökohtia. Usein on hyvin hämäristäkin perusteista kyse, mutta totta kai lääkkeitä pitäisi myydä pelkästään apteekeissa. Muiden osalta sanoisin, että jos on liikaa tiukkuutta, se johtaisi vain lisäkustannuksiin. Ja näin tämä esitys kääntyisi itseään vastaan. Kaikkien tavoitteena, varsinkin tässä valiokunnassa, pitäisikin olla se, että kuluttajan kannalta kaikki olisi helpompaa. Meidän pitäisi suosia kuluttajaa tässäkin. Toisin sanoen kaikki me haluamme, että turvallisuuskustannukset eivät kaadu pelkästään kuluttajan harteille, vaikka tiedämme kaikki kyllä myös varsin hyvin, että on hyvin vaikea välttää tätä ainakaan kustannusten pääosan osalta. Sitten voi tietää, mikä on ainoa vaihtoehto, ehkä se, että kustannukset menevät sitten tuottajan harteille. Monissa maissa on erilaisia korvauksia myös tuotantokustannusten perusteella koko tämän ketjun osalta. Voi olla, että tämä on turha toive, ettei kuluttaja joutuisi kantamaan vastuuta kaikista kustannuksista. Mutta kuitenkin meidän täytyy miettiä tätä tehokasta soveltamista. Siinä minulla on epäilykseni, mutta kiitos kuitenkin esittelen näistä pääkohtien esittelystä. Mrs. Steiner. Steiler, olkaa hyvä. Thank you, eh, Mr. Chairman, and thank... Kiitoksia esittelijälle ja onnea vaan syntymäpäivän johdosta. Niin, tuen yllä sanottua ja tämä koko kysymys väärennetyistä lääkkeistä, kuten monet kollegat ovat sanoneet, on vakava, koska väärennetyt lääkkeet saattavat koitua jopa kuluttajan kuolemaksi joten meillä on kyllä var, varsin ankara vastuu tässä kannettavanamme. Ja tämä asia on hyvin ajankohtainen. Täällä puhuttiin ö, homeopaattisia lääkkeitä koskevista, koskevasta direktiivistä. Ne tahot, jotka tuottavat näitä lääkkeitä, kyllä tuottavat hyvin laadukkaita tuotteita, mutta joskus on analysoitu, että 75 prosenttia lääkkeistä sisälsi muun muassa tuhkaa. Se on ihan shokeraavaa. Ihminen kuvittelee käyttävänsä äh, jonkinlaista yrttilääkettä tai homeopaattista lääkettä ja se onkin jotain ihan muuta. Ja kollega De Campos puhui eri jäsenvaltioiden perinteistä. Äh, jo lisäaine direktiivistä kävi ilmi, että eri maissa on erilaisia käytänteitä ja meidän täytyy saada aikaan jonkinlainen kultainen keskitie toisaalta kuluttajan valinnanvapauden ja toisaalta turvallisuuden välillä. Kaikki, mikä liittyy internettiin, on kyllä asia, mm, joka huolettaa monet kuluttajat ostavat internetitse ja olisi kiintoisaa tietää, kuinka paljon väärennettyjä tietoja, lääkkeitä todellakin liikkuu internetissä, jos tällaista tietoa on saatavilla. Omasta vaalipiiristäni seuraava esimerkki vaalipiirissäni oli henkilöitä, jotka olivat suorastaan riippuvaisia rusketustuotteista, itse ruskettavasta tuotteesta, älkää naurako. Ja kyseessä oli lääke, jota suorastaan injektoitiin, ruiskutettiin kroppaan ja ihmiset tulivat riippuvaisiksi siitä. Ihmiset olivat kovin huolissaan tästä asiasta syystäkin ja monet lääkärit ottivat asian esiin. Aivan kuten Fox sanoi e, näistä käsikauppalääkkeistä, haluaisin tietää, onko komissio tehnyt tai teettänyt vaikutusanalyysin näistä käsikauppalääkkeistä, koska sekä Fox että Campos viittasivat niihin ja jälleen kerran haluan kiittää teitä. Älkääkä nyt järkyttykö tästä ruiskutettavasta, ruskettavasta aineesta, mutta kyllä se minusta nähden oli aika järkyttävää. Minä muuten en sellaisia käytä. Mutta kun kuulin, että omassa vaalipiirissäni näin tehdään, niin olin aika järkyttynyt. Adding another dimension to our work, uh, Catherine, that was very helpful. Um, now, uh, Mrs. Sartori. No niin, ja Sartori saa sitten puheenvuoron. Hän on myös laatinut biosiideistä lausunnon ja toivotan hänet tervetulleeksi ja muistuttaisin teitä siitä, että huomenna aamulla kolmas esityslistan kohta liittyy komission biosiididirektiivin vaikutusanalyysiin. Komissio tulee sen meille esittelemään ja on syytä panna merkille myös se, että me teemme erittäin hyvää tiivistä työyhteistyötä ympäristövaliokunnan kanssa. Ja tällähän on vaikutuksia myös Pastosin työhön. Me haluamme jatkaa tätä harmonista rinnan eloa ympäristövaliokunnan kanssa ja on oikein mukavaa, että olette täällä paikalla nyt myötävaikuttamassa keskusteluihimme tästäkin aiheesta. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Minä pyysin puheenvuoroa, koska olen itse esittelijänä tässä mainitussa direktiivissä – lausunnonlaatijana teollisuusvaliokunnassa. Siksi haluaisin täälläkin tässä valiokunnassa kertoa, miten me suhtaudumme Bastoksen työhön. Meidän työmme oikeastaan menee samaan suuntaan omassa valiokunnassamme. Haluaisin esittää kaksi kommenttia, koska ne edellyttävät mielestäni tähdentämistä. Ensinnäkin nyt on kyse lääkkeistä, lääketuotteista. Siis tämä tuote ei ole samalla kuin muut tuotteet. Mikä tahansa tuote se ei ole. Tässä on kyse siitä, että parannetaan, autetaan jo vaikeuksessa olevaa ihmistä. Siksi on minun mielestäni ehkä voisimme kantaa vähemmän huolta tämän kustannuksista ja kantaa enemmän huolta kokonaisvarmuudesta, joka tällä tuotteella täytyy olla, kuka sitä sitten käyttääkin. Tämä ensinnä. Kun on kyse lääkkeestä, niin täytyy olla täysin varma siitä. Sitten tulevat kaikki muut näkökohdat sen jälkeen. On vaikea tietenkin saavuttaa tämä tavoite on kyse kahdesta toiminnasta, jotka auttavat tässä. Ensinnäkin täydellinen jäljitettävyys. Sekä, jos ajatellaan tuotantoketjua, kaikki ne osineen, kuten myös myyntiketjusta, myös kaikki ne eri vaiheineen. Meidän täytyy todellakin saavuttaa tämä tavoite, ehkä aika piankin. Nimittäin aika rientää, jos ajatellaan mitä komissio on esittänyt, että voidaan ainakin joissakin näissä vaiheissa antaa takuita, niin mielestäni on kyse liian pitkistä ajoista. Eikä aivan ihan perustellustikaan aina siis. Siksi tämä heikko kohta tässä on se, joka liittyy vaikuttaviin aineisiin. Mehän tiedämme, että loppujen lopuksi se lääke sisältää vaikuttavan aineen. Kaikki muu on oikeastaan paketointi, joka sisältää tai ulkoista. Siksi nämä vaikuttavat aineet kohta sisältää yhden heikon puolen. Nimittäin edelleen komission esityksessä on puhe kahdesta olettamuksesta. Nimittäin, että on kyse tuotantomaista, jotka liittyvät valtion luetteloon, jotka siis voisivat taata jotain. Ja sitten on kyse toisesta luettelosta maista, jotka eivät ole osa, tai siis jotka eivät pysty takaamaan näitä takuita. Ensimmäisen osan kohdalla vielä toistaisin, että kolme vuoden määräaika ennen kuin puututaan oli liian pitkää. Minä haluaisin kuitenkin tässäkin valiokunnassa käytetty hyväkseni komission läsnäoloa, ja se jatkuu totta kai meidän valiokunnassamme, teollisuusvaliokunnassa. Nimittäin missä syntyy ongelmia, että hyväksytään tarkastukset tuotantopaikoissa. Tiedämme, että on myös muita länsimaita olemassa, Yhdysvallat muun muassa, jossa tämä on jo kauan sitten ratkaistu. Ja siellä kuitenkin tuotetaan paljon lääkkeitä. Mutta totta kai, jos se pystyy tuottamaan, niin täytyy sillä olla myös mahdollisuus tarkastaa tätä tuotantoa. Ja sanotaan, että se on vaikeaa, monimutkaista. Esimerkiksi, että 20 000 Euroopan ulkopuolelta tulevaa vaikuttavaa ainetta, ja siksi me pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa. Mutta haluaisin kuulla komissio tässä, mehän tiedämme, että jos ajatellaan teollisuutta ja joitakin maitakin ovat todenneet, että oikeastaan kyse on vain periaatteessa viidestä sadasta tämmöisestä aineesta. Ei tässä kannata nyt elämää tehdä vaikeammaksi kuin se on, vaan parempi yksinkertaistaa sitä. Siksi minä uskon, että en tiedä onko se nyt 500, mutta eikä se nyt välttämättä 20 000kaan ole. Joka tapauksessa meidän täytyy saada oikeus tehdä tarkastuksia näissä tuotantopaikoissa ja miettiä, mikä on eh, kuitenkin tämä vaikuttava aine eri sairauksien parantamiseksi. Uh, Christian Boussoy, you wanted to... Christian, haluaisitko vielä toisen puheenvuoron käyttää? Minute to my distinguished... Niin, ihan minuutti Foxille. Olin aamulla kipeytin motiliumia, se ei ole reseptilääke ja nyt oloni on parempi. Mutta jos se, mitä ostin apteekista, olisi vaarennettu lääke, niin en nyt pystyisi puhumaan tällä purnavoiman puolesta. Ja unohdin sanoa, että hän on nyt naisten valiokunnassa, siksi hän ei ole täällä. Eli jos käsikauppalääkkeitä väärännetään, ne saattavat todella luoda suuria ongelmia kansalaisille. Kiitos. Yes, okay. I wonder if, um... Selvä. Niin, ehkäpä minä puheenjohtajana voin esittää muutaman huomion minäkin näistä asioista. Ensinnäkin internetmyynnistä. Kannattaa muistaa, ja puhun tässä Busolle, joka tavalla keskustelee ihan omiaan. Niin, tämä on, ö, haluaisin kertoa teille, että kun minä ja muut teimme työtä yleishyödyllisiä ö, palveluita koskevan direktiivin parissa, joka muuten on nyt hyväksytty neuvostossa ja tulee voimaan niin pian kuin mahdollista, ja olen siitä hyvin tyytyväinen, niin tähän ehdotukseen on sisällytetty eräs asia, jota tässä valiokunnassa laadittiin, nimittäin se, että sähköisten viestintäjärjestelmien sääntelijät voivat vaatia viestien välittäjien, operaattoreiden sisällyttää internetyhteyksiin kuluttajainformaatiota – ja minä itse vetosin keskusteluissa nimenomaan väärennettyihin lääkkeisiin ja siihen, että operaattorit voisivat äh, välittää viestejä äh, kuluttajille siitä, kuinka vaarallista saattaa olla ostaa väärennettyjä lääkkeitä. Tämä on erittäin tärkeä kansanterveyttä koskeva äh, elementti, jonka me saimme direktiiviin. Ehkä Bastos voisi sisällyttää tällaisen ehdotuksen myös tähän direktiiviehdotukseen. Tämä liittyy myös turvallisuustiedotteisiin pakkauksissa, koska jos kuluttajatietoa tarjotaan ja kuluttajat osaavat sitä etsiä, jos kuluttajat paketista näkevät turvallisuustietoja, vaikka ostavat paketin internetistäkin, niin siitä on jo hyötyä. Mehän tiedämme, että tämä on ollut ongelma. Olemme kuulleet tapauksista, joissa ihmiset ovat ostaneet reseptilääkkeitä, muun muassa depressiolääkkeitä, ja ovat todenneet, että lääke onkin tehnyt heidät entistä sairaammiksi, koska eivät ole saaneet sitä lääkettä, jota oli tarkoitus saada. Ja tämäpä johtaakin laajempaan keskusteluaiheeseen, nimittäin koko sovellusalaan. Näyttäisi siltä, että jos haluamme mennä eteenpäin ja jos haluamme olla käytännönläheisiä ja vaikut, saada aikaan tehokkaan ö, direktiivin, niin ensinnäkin täytyy keskittyä nimenomaan reseptilääkkeisiin. Jo siitä syystä, että hyötymarginaalit niille, jotka tekevät väärennettyjä lääkkeitä, lääkkeitä, joissa ei ole ollenkaan vaikuttavaa aine, ainesosaa, heidän hyötymarginaalinsa on todella korkea, koska he väärentävät kaikkein tehokkaimpia ja lääkkeimpia, kalliimpia lääkkeitä, saattavat tehdä mielettöntä voittoa väärennetyillä lääkkeillä. Ja siksi meidän tulisi nimenomaan tähän kiinnittää huomiota. Olen niin ikään todennut, kuinka tärkeää on se, että yleinen informaatio eri kielillä on saatavilla tuotteissa. Ja mitä tulee lääkkeiden rinnakkaisjakeluun, niin rinnakkaisjakelijat näkevät kyllä suuren vaivan ja noudattavat olemassa olevia säädöksiä meidän ei tulisi tähän puuttua. He kyllä käyttävät paljon aikaa näiden paket, pakkausten etiketöintiin paketin kohteen mukaan. Ja lopuksi sanoisin sen, että me olemme tässä valiokunnassa tehneet paljon työtä tarkastusten ja arviointien suhteen. Viimekin vuonna me tällaista arviointityötä teimme eri yhteyksissä. Bastushan on, Bastosilla on nyt paljon tässä asiantuntemusta käytössään, ja hänellä on varmasti niin paljon materiaalia käytössään, että hänen täytyy pikemminkin keskittyä siihen, että mitä lisäarvoa juuri meidän valiokuntamme voi lausunnossaan luoda, niin että saamme sellaisen lausunnon, jossa on lisäarvoa. Tämä oli minun kommenttini. Ja nyt haluaisin Turvekille antaa puheenvuoron, että hän voisi kommentoida kuulemaansa. Ja sitten vastus saa vielä mahdollisuuden vetää lankoja yhteen, joten Turberger. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että voin vastata muutamiin kohtiin, joista on nyt keskusteltu. Ensinnäkin haluaisin korostaa, että olemme kiitollisia tuesta ja yhteisymmärryksestä sen suhteen, kuinka tärkeä kysymys lääkeväärännökset ovat. Ja me ymmärrämme, että lainsäädännön lainsäätäminen on nyt kiireellistä. Ja meidän pitäisi viedä tätä ehdotusta nyt eteenpäin toimielinten välisissä neuvotteluissa, jotta meillä olisi vähän tiukempaa lainsäädäntöä jotta voimme puuttua tähän tärkeään kysymykseen pikaisesti. Sitten muutama kohta. Tärkein asia liittyy varmaan tämän ehdotuksen vaikutusalaan ja onko komissio ajatellut liian kapealaisesti omissa lausunnoissaan ja analyyseissään. No ensinnäkin internetin kautta käytävä kauppa. Aivan oikein todettiin, että se ei ole mukana tässä ehdotuksessa. No ensinnäkin teimme näin, koska kansalliset lainsäädännöt vähittäiskaupan alalla on erilaista. Joissain jäsenvaltioissa on internetissä toimivia apteekkeja ja toisissa ei, eli emme halua puuttua tähän. Valtaosassa tapauksista kyse on laittomista niin sanotuista apteekeista, jotka internetin kautta tarjoavat näitä lääkkeitä. Ja sähköpostista varmaan tiedämme, kuinka paljon meille kaupitellaan laittomia lääkkeitä internetissä. Ja kyseessä on lähinnä lainsäädännön täytäntöönpano-ongelma. Tämä nyt on nähty internetissä. Kyse on palveluntuottajista. Ja yhdestä jäsenvaltiosta kuulimme äskettäin, että siellä on käynnistetty pilottihanke ja otettu yhteyttä näihin internetin kautta toimiviin myyjiin ja pyydetty, että nämä sivut suljettaisiin. Ja yhteistyöhalukkuutta löytyy. Eli meidän täytyy nyt erottaa toimeenpano-ongelmat lainsäädännöllisistä ongelmista. Mutta me emme täysin vastusta sitä, että jos on jotain hyviä täydennyksiä tähän ehdotukseen, niin totta kai niitä voidaan harkita. Mutta meidän täytyy myöskin muistaa kansallisten valtioiden toimivaltuudet näissä kysymyksissä. Sitten vaikutusalaan liittyy myöskin tämä määritelmäkysymys, ja tämäkin sai kritiikkiä osakseen neuvostossa. Me emme vielä ole lähellä sopua tästä määritelmäkysymyksestä, mutta kaikki määritelmät lääkeväärännöksistä liittyy siihen, että me emme halua nyt puuttua tekijänoikeuskysymyksiin. Ja tämä on tähän asti noudatettu periaate työryhmässä, joka käsittelee lääkeväärennöksiä VTOssa. Vaikkakaan määritelmästä ei vielä muodollisesti ole sovittu. Sitten nämä turvallisuuspiirteiden vaikutusala. No, me olemme pohtineet sitä, pitäisikö käsikauppalääkkeet ottaa mukaan näihin turvallisuuskysymyksiin ja vaikutusten arviointeihin – Ja me olemme tulleet nyt siihen tulokseen, että riskit eivät ole yhtä korkeita kuin reseptilääkkeiden osalta. Ja lisäkustannukset eivät ole kunnollinen peruste ottaa niitä mukaan. No, sivuvaikutukset ovat hyvin pieniä ja tietenkään ei ole olemassa mitään nollariskiä, mutta joskus näitä lääkkeitä myydään supermarketeissa. Ja ajattelimme, että on parempi nyt pitäytyä pelkästään reseptilääkkeisiin. Sitten millä tavalla näitä turvallisuuspiirteitä hoidettaisiin ja millaisia teknologisia ratkaisuja valittaisiin. Ja oli vähän huolenaiheita henkilötietojen suojan osalta. Ja ehdotuksessa ei ole puututtu siihen ajatukseen, että luotaisiin jonkinlainen supertietopankki, jossa voitaisiin seurata kaikkia lääkkeiden liikkeitä. No tietysti tämä saattaa olla tietosuojariski, mutta sitä nyt ei ole otettu mukaan tähän ehdotukseen. Me emme nyt halua lähteä tähän suuntaan, ja mekin olemme huolissamme siitä, että tällainen tietokanta voisi johtaa tietosuojaongelmiin. Sitten eri viranomaisten välinen yhteistyö, sekin oli huolenaihe. Haluaisin korostaa, että yhteistyötä on jo syntynyt muistaakseni vuosi sitten kansallisten lääkevirastojen pääjohtajat ja tulliviranomaiset ja poliisin edustajat tapasivat. Ja me tiedämme, että tarvetta löytyy, mutta jo nyt yhteistyössä on mukana hyvin paljon tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja monet eri tahot toimivat yhdessä. Tässä pitää myöskin mainita, että Euroopan neuvosto tällä hetkellä neuvottelee jostain, joka liittyy rikoslainsäädäntöön lääkeväärennösten osalta. Eli sekin täytyy ottaa mukaan huomioon, kun torjumme lääkeväärännöksiä. Sitten me tiedämme, että hyvin monista kasveista saadaan lääkeaineita kolmansissa maissa. Se on riski. Me haluamme vahvistaa valvontaa ja näiden kasvien tarkistuksia. Meillä pitää olla enemmän sitoutumista kansallisella valvontatasolla. Ja myöskin pitää sitoutua näihin kysymyksiin niissä maissa, jotka tuovat EUn alueelle näitä vaikuttavia ainesosia, eli Kiina ja Intia lähinnä. Ja me olemme aloittaneet jo neuvottelut niiden kanssa suoraan, jotta voimme vähentää tätä siirtymäkautta. Eli me olemme jo alkaneet toimia tällä alalla, josta Sartori kysyi, eli meidän pitäisi supistaa tämä siirtymäaika mahdollisimman lyhyeksi, ja meidän pitää saada takeita, että kolmannet maat, jotka toimittavat meille näitä lääkkeitä, osia, että ne kantavat vastuunsa ja pitävät huolen siitä, että nämä kasvit ovat saaneet hyväksynnän myös alkuperämaiden viranomaistasolla. No sitten lopuksi vielä, mitä tulee meidän vastuuseemme lääkkeiden viejinä. Voidaan jälleen kerran vakuuttaa, että laatukysymyksissä Euroop eurooppalaisessa lainsäädännössä on jo todettu, että EUn alueella ei saa tuottaa tuotteita, jotka eivät vastaa standardeja. Ja se on varmaan hyvä uutinen tälle valiokunnalle. Kiitos. Um, Kiitoksia, että vastasitte noin selkeästi niin moni lukuisan joukkoon kysymyksiä. Nyt annan puheenvuoron vastaiselle esittelijälle. Ehkäpä hän voi myös alustavan aikataulun esitellä meille asiakirjan etenemisestä. Kiitos, herra puheenjohtaja. No, ensin haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron pitäneitä, kaikkia kollegoja, jotka ovat tähän osallistuneet ajatuksineen. Totta kai tämä on aika arkaluontoinen alue. Haluaisin kiittää myös komission edustajaa. Kiitos näistä selvennyksistä, jotka äsken kuulimme. Mitä sitten tulee tähän tärkeimpään kysymykseen tai tärkeimpiin kysymyksiin, jotka täällä tulivat esille, niin ainakin minun työni kannalta olisi hyvä tietää, mitkä ovat ne seikat, jotka on jo ratkaistu ja selvitetty, ja joista vaikuttaisi olevan yksimielisyys ainakin, että meidän täytyy paremmin tehdä määritelmät. Tämä koskee myös vaikuttavia aineita ja myös reseptivapaita lääkkeitä. Lisäksi meidän täytyy kääntyä komission puoleen myös sikäli, että eri maiden kesken saadaan aika vastavuoroinen tunnustaminen vaikuttavissa aineissa. Sitten vielä tämä soveltamisalaa kysymys. Ja kun tässä tarkistamassa ollaan direktiiviä. Totta kai on tärkeää, että me olemme kaikki yhtä huolestuneita, kun on kyse lääkeväärennösten myynnistä internetissä. Siksi esittäisinkin meidän valiokuntamme puheenjohtajalle, että olisi, olisi jonkinlainen kytkös. Direktiivi täällä vielä hyväksytty. Olen iloinen ja kiitollinen puheenjohtaja Harvorille tästä televiestintäpaketista, koska näin voidaan nopeasti harjoittaa tiedottamiskampanjaa. Esimerkiksi kun internetiä käytetään myös lääkkeiden ja lääkeväärösten myyntiin. Toisin sanoen, kaikki tällaiset ovat olleet hyvin mielenkiintoisia näkökohtia. Vielä toistaisin sen, että Euroopan komissio ei vaikuttaisi pitävän siinä mitään tarvetta laajentaa soveltamisalaa. Sitten vielä nämä lääkkeet, joissa ei tarvita lääkemääräystä. Siinä näyttäisi olevan erilaisia näkemyksiä. Ehkä tätä on syytä vielä pohdiskella. Kuitenkin pääosin täällä kuullut näkökohdat on hyvä arvioida tarkkaan, eritellä niitä perusteellisesti. Vielä todettakoon, että meidän täytyy saada aikaan mahdollisimman paljon turvallisuutta ja varmuutta lääkkeissä Tämä on sellainen kysymys myös, jota on syytä pohdiskella. Sitten viittaan siihen, mitä Sartori totesi, että pitäisi kaikin tavoin suojella potilasta, mutta sillä on omat kustannuksensa ja ne eivät saa olla ylemmääräisiä. Siitä täytyy jotain hyötyä myös koitua potilaalle, jotka ovat suhteessa kustannuksiin. Meidän täytyy ponnistella sen hyväksi, että että ei missään tapauksessa loppukäyttäjän terveydelle ei synny haittaa näistä lääkeväärennöksistä. Tässä vaiheessa emme saa myöskään unohtaa sitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan liittyy myös vaikutusten arviointi. Meidän täytyy varmasti myös tarkastella käsikauppalääkkeitä eri jäsenvaltioissa voimassa olevien määräysten pohjalta. Lopuksi vielä toteaisin, että me kannamme myös huolta siitä, että kustannukset jakautuvat tasapuolisesti, jos tällaisesta direktiivistä koituu kustannuksia. Kuten Sartorikin totesi, totta kai kustannuksissakin täytyy tärkeimmälle sijalle asettaa potilaan turvallisuus tai asiakkaan terveys. Olen vakuuttunut siitä, että apteekissakin halutaan taata potilaan turvallisuus. Nimittäin jos lääkevärjyksiä on, niin totta kai se haittaa myös apteekkeja. Siksi ne kustannukset, joita tulee myös apteekille sen myötä, että yhä enemmän myydään lääkeväärännöksiä, niin tämä johtaa myös siihen, että emme pysty takaamaan turvallisuusmekanismeja, jotka puolestaan vähentäisivät lääkeväärennösten tuloa markkinoille. Kiitos kaikille tästä keskustelusta, joka oli mielestäni hyödyllinen sitten aikataulusta. No siitä sanoisin, että sitä ollaan vielä määrittelemässä yhdessä esittelijän kanssa, eli Marisa Mattiaksen kanssa. Hän on vastuuvaliokunnassa esittelijänä ympäristövaliokunnassa. Olemme ajatelleet keskustelua ympäristövaliokunnassa huhtikuussa – ja sitten myös hyväksytään huhtikuussa. Äänestys täysistunnossa olisi toukokuussa. Kiitos. Okay, well, thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti edustaja Bastos selkeästä esityksestä. Ja hauskaa, että tulitte viettämään syntymäpäiväänne tänne. Meistä oli mukavaa, että tulitte ja oikein mukavaa syntymäpäivän loppuakin. Hyvät kuulijat, nyt haluaisin mennä eteenpäin seuraavan esityslistan kohtaan, joka on hyvinkin tärkeä tälle valiokunnalle. Ja varmasti siitä on paljon hyötyäkin meille. Kuten kuulitte, niin mehän tänä aamuna ja tänä iltapäivällä puhumme nimenomaan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanemisesta ja tämä on erittäin tärkeää myös kuluttajalainsäädännön osalta. Jo vuonna 2004 tämä valiokunta oli vastuussa ensimmäisen asetuksen hyväksymisestä, joka liittyy kansallisten viranomaisten yhteistyöhön, viranomaisten, jotka ovat vastuussa kuluttajalakien täytäntöönpanosta. Esittelijä Gebhardt on paikalla, hän varmasti kuuntelee korva höröllä kuullakseen, kuinka asetus on toiminut käytännössä ja komissio on juuri laatinut kaksi raporttia. Ne on julkaistu toinen heinäkuuta ja ne liittyvät siihen, kuinka tämä nimenomainen direktiivi tai asetus siis pikemminkin, josta Gebhardt oli vastuussa, on toiminut. Ja raportit sisältävät myös muita seikkoja, jotka liittyvät kuluttaja-akiin täytäntöönpanemiseen. Ja teillä lienee asiakirjojenne joukossa asiakirja, joka liittyy juuri näihin asioihin. Viime viikolla minut kutsuttiin juhlimaan DG Sankon 10. vuosipäivää. Tuolloin komissaari Kuneva kertoi minulle, että hän on ottanut uuden termin käyttöön. Termi kuuluu englanniksi sweep. Ja te, jotka olette seuranneet komission työtä, niin olette varmasti todenneet, että nämä Kunevan sweepsit liittyvät nimenomaan lainsäädännön täytäntöönpanemiseen ja sweepsit tulevatkin olemaan osa kielenkäyttöämme jatkossa. Komission edustaja Thomas Molna, hän on vastuussa osastosta, joka e, nimenomaan tekee työtä täytäntöönpanokysymysten parissa. Hän on täällä tänään ja hän tulee vastaamaan teille e, kysymyksinä, joita teillä mahdollisesti on liittyen näihin komission raporttiin. Ähm, teillä on, te tulette näkemään äh, diaesityksen ja teillä on myös äh, asi, paperiversio tästä esityksestä. Ja haluankin nyt esi, kutsua tänne, tai pyytä, saa, haluan antaa puheenvuoron osaston johtajalle ja sen jälkeen teillä varmasti on, teillä muillakin on kysymyksiä. Pistän tähän puhujalistalle heti Gebhardin kärkeen ja te muutkin varmasti haluatte käyttää puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta ja kiitoksia mahdollisuudesta esitellä nämä kaksi asiakirjaa tälle valiokunnalle. Niin, kuten sanoitte, niin täytäntöönpano on todellakin kuluttajapolitiikkamme ytimessä. Voi olla, että meillä on hiukan ongelmia tässä näiden diojen kanssa, mutta Viisi siitä. Kuten sanoin, täytäntöönpano on erittäin tärkeää, koska sankossa ei riitä, että annetaan oikeuksia ihmisille, vaan oikeuksia täytyy myös toteuttaa ja panna täytäntöön. Ja kun puhutaan Euroopan arvoista, niin puhutaan, äh, ehkäpä olemme sitä mieltä, että meillä on jo liikaa, riittävästi ja jopa liikakin sääntöjä, mutta välttämättä kaikkia niitä ei noudateta. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että äh, sääntöjä noudatetaan ja siksi täytäntöönpano on erittäin tärkeää. Äh, lähimenneisyydessä ja lähitulevaisuudessa meidän täytyy korostaa enemmän nimenomaan täytäntöönpanoa, parempaa täytäntöönpanoa, ja siksi me olemme laatineet tämän täytäntöönpanopaketin koska alun perinhän oikeudelliset velvollisuutemme liittyvät ainoastaan raportointiin, eli tähän kuluttajalainsäädäntö raportointiin, mutta olemme ymmärtäneet, että täytäntöön paneminen on paljon laajempi asiakokonaisuus, ja me haluamme, me emme välttämättä halua puhua ainoastaan asetuksesta, vaan myös muista asioista, jotka ovat arvokkaita Euroopan kansalaisille. Ihan muutama sana ensinnäkin taustoista. Miksi me esitimme tämän julkilausuman? No sen vuoksi, että kuten sanoin, täytäntöönpano on yksi EUn kuluttajapolitiikkastrategian kulmakivistä vuosille 2007-2013. Toiseksi me halusimme puhua täytäntöönpanon haasteesta. Ja kolmanneksi meillä on oikeudellinen velvoite raportoida niin neuvostolle kuin parlamentillekin. Ja tästäpä syystä me olemme laatineet paketin. Muutama sana tästä CPC-verkostosta, tästä täytäntöönpanoverkostosta. Sehän on, siis tehän olette jo varmasti kuulleet tästä. No, minäpä kerron sitä vielä parilla sanalla. Itse verkosto perustettiin, olemme nyt työssä numero kolme, sanoo puhuja. Niin, tässä. Vielä yksi taaksepäin, kiitos. Niin, tämä on ollut käynnissä jo joulukuusta 2006, tuolloin CPC, eli kuluttajansuoja, yhteistyöverkosto tuli voimaan. Kyseessä on kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten verkko. Näille täytäntöönpanoviranomaisille annetaan toimivaltoja panna täytäntöön eri EU-lakeja kansallisella tasolla. Kyseessä on jaettu toimivalta ja jäsenvaltioiden tehtävä on täytäntöönpanna kuluttajan oikeuksia ja komissio luo puitteet verkoston toiminnalle. Seuraava kuva. CPC-verkosto. Mitä viranomaiset voivat tehdä? Mitä nämä täytäntöönpanon valvojat voivat tehdä meille, meidän puolestamme? Ensinnäkin vaihtavat tietoja. Tämä on ikään kuin tutkintaa. Jos viranomaiset ovat sitä mieltä, että jotain tutkittavaa on, voivat ryhtyä tutkimaan ja vaihtamaan tietoja keskenään. Voivat myös vaatia täytäntöönpanotoimia, jos kuluttajain kollektiiviset edut ovat ikään kuin vaakalaudalla tai vaarassa, niin viranomaiset voivat pyytää jonkin muun jäsenvaltion viranomaisia estämään erilaiset rikkomukset. Ja kolmanneksi jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun yksilöidään jotain ongelmia, ei välttämättä vielä heti nähdä suoria linkkejä muihin maihin, mutta voidaan todeta, että tällainen haittava käytänne voidaan, sitä voidaan matkia muissakin jäsenvaltioissa ja tällöin viranomaiset voivat herätellä toinen toisiaan ja voivat myös antaa apuaan naapurivaltion viranomaiselle tai muun valtion viranomaiselle. CPC-asetuksen sovellusala on rajallinen. Verkosto on yksi asia ja asetus on sitä varten, että rajat ylittävissä tapauksissa suojellaan kuluttajien intressejä kollektiivisesti. Silloin kun kuluttajien kollektiivisia etuja on joko haitattu tai niitä mahdollisesti häiritään. Ja seuraava dia. Mitä me sitten teemme? Kuten sanottu, verkosto on ollut toiminnassa jo vuodesta 2006. Vuonna 2007, joka oli ensimmäinen varsinainen toimintavuotemme, käsittelimme 327 pyyntöä, niistä 2008 392, joista 100 oli tällaisia kuulutuksia. Ja sitten vuonna 2009. Se ei kuulu tähän raporttiin, koska se kattaa vain kaksi ensimmäistä vuotta, mutta tämä, tänä vuonna olemme saaneet jo 291 pyyntöä. Eli vähintään viime vuoden tasolle päästään. Mitäpä muuta teemme? Tässähän perustyötämme on valitusten laati, käsitteleminen, mutta halusimme tehdä vielä vähän enemmänkin toisaalta, siis halusimme tehdä jotain näkyvämpää ja arvokkaampaa ja sellaista, mitä muin keinoin ei voida saavuttaa. Eli ensimmäinen keksintömme, kuten jo täällä mainittiin, puheenjohtaja sen mainitsi, me olemme organisoineet kolme koordinoitua täytäntöönpanoharjoitetta, niin sanottua sweepia. Tämä tarkoittaa sitä, että täytäntöönpanon valvojat tarkastelevat internet- ja online-markkinoita, online-web-sivuja ja pitävät huolen, tai tarkastavat, että ne vastaavat lainsäädäntöä ja jos tarpeen, ryhtyvät toimiin. Toteutamme myös yhteisiä hankkeita. Kun eri maiden täytäntöönpanijat kokoontuvat, voivat yksilöidä keskenään tavoitteita, joita haluavat saavuttaa – yhteisö ja kansalliset rahastot yhteisrahoittavat näitä hankkeita. Ja kolmas elementti on se, että tämä verkosto antaa meille erittäin tärkeitä tietoja, kun teemme politiikkaa. Näitä tietoja käytetään kuluttajamarkkinoiden tulostaulun yhteydessä ja käytämme niitä myös jotta voimme yksilöidä ongelmia sisämarkkinoiden toiminnassa. Eli tästä näette, mitä me teemme ja mitä olemme tehneet. Meillä on yli 300 täytäntöönpanoviranomaista Euroopassa, noin tuhat kussakin maassa, joten erittäin laaja verkosto tämä on. Tämä Kuluttajain täytäntöönpanopaketti, joka hyväksyttiin heinäkuussa, koostuu kahdesta aloitteesta. Toinen on tiedonanto ja toinen on joka toinen vuosi tehtävä raportti. Joka toinen vuosi tehtävä raportti on me, ve, meille oikeudellinen velvoite. Meidän täytyy arvioida mm, asetusta joka toinen vuosi ja mehän olimme yksilöineet niin monia uusia asioita, jotka eivät välttämättä kuuluneet joka toinen vuosi tehtävän raportin piiriin, niin sen vuoksi myöskin päätimme tehdä tiedonannon raportin lisäksi. Tämä täytäntöönpano tiedonanto linjaa antaa taustatietoja. Siinä yksilöidään tärkeimpiä haasteita ja myös yksilöidään prioriteetti toiminta-aloja. Siinä yksilöidään viisi tällaista toiminta-alaa, puhun niistä myöhemmin. Erittäin tärkeää on se, että koska kyseessä on uusi asetus, joka on ollut voimassa vasta pari vuotta, niin emme halunneet tehdä mitään uusia oikeudellisia aloitteita. Ja sen vuoksi puhumme vain haasteista ja tässä mm, Tiedonannossa puhutaan toiminnallisista löydöksistä, siitä miten olemassa oleva täytäntöönpanon valvonta voisi olla parempaa. Viisi prioriteettialuetta, jotka olemme yksilöineet. Nämä eivät ole missään tärkeysjärjestyksessä. Ensimmäinen on se, että halutaan vahvistaa yhteistyöpuitteita. Meillä on kaksi tällaista puitteistoa. Toista käytetään tuote- turvallisuuskysymysten yhteydessä, se on RAPEX. Ja toinen, toisen tarkoitus on suojella kuluttajien taloudellisia etuja, eli tämä CPC-verkosto. Haluamme myös vahvistaa markkinoiden valvonnan avoimuutta ja myös täytäntöönpanoa tutkimusten avoimuutta. Julkisuus on kaikkein paras keino si- siihen liittyy kaksikin etua. Toisaalta se saattaa kiinnittää potentiaalisten uhrien huomion, kuluttajien huomion ja herättää heidän valveutuneisuutensa. Ja toiseksi tällä tavalla saatetaan estää sellaisia mm, yrityksiä, liiketoiminnan harjoittajia, jotka ehkäpä haluaisivat kiertää sääntöjä niin tekemästä tällainen julkisuus signaloi näille tahoille, että tällainen verkosto on olemassa, joka valvoo, ja va- valvoo yritysten toimintaa, ja yritysten on paras miettiä parikin kertaa ennen kuin jatkavat hämäräperäistä käytäntöään. Ja tämä kolmas seikka on ehkäpä hiukan operationaalisempi. Se liittyy siihen, että halutaan kehittää yhteinen mm, käsitys, ymmärrys kuluttajasäännöistä – Meillä on yhteisiä sääntöjä, mutta niitä tulkitaan, ja ymmärretään eri tavalla, niitä transponoidaan eri tavalla ja siksi olimme sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että eri maiden täytäntöönpanija viranomaiset pistävät viisat päänsä yhteen ja tekevät määritelmiä. Me olemme käyttäneet näitä sweepejä tähän tarkoitusperään, samoin suuntaviivoja olemme käyttäneet. Neljäs seikka – oli, jota halusimme tehdä, oli vahvistaa markkinoiden valvontaa niin, että täytäntöönpanon valvonta on tehokkaampaa. Siksi olemme luoneet kuluttajamarkkinatulostaulun ja sen avulla haluamme solideja tilastotietoja, joihin voimme perustaa päätöksemme jatkossa. Eurooppa on suuri ja se kasvaa, mutta ei ole vielä riittävän suuri. Me emme voi ratkaista kaikkia ongelmiakaan. Meidän täytyy kohdata Euroopan ulkopuolelta tulevia haasteita ja uhkia. Ja siksi olemme katsoneet, että kansainvälinen yhteistyö on must. Se on erittäin tärkeää jatkoa silmällä pitäen. Meillä on jo Kiinan kanssa yhteistyötä ja USAnkin kanssa yhteistyötä tuoteturvallisuuden kanssa. Ja CPC-verkostossa sen puitteissa olemme tehneet tai neuvottelemassa sopimusta USA kanssa. Tällaisia löydöksiä täytäntöönpano tiedonannossamme annostamme löytyy. Ja jos nyt palaan tähän paketin toiseen osioon, eli joka toinen vuosi tehtävään raporttiin. Meillä on siis oikeudellinen velvoite tehdä raportti joka toinen vuosi. Artikla 21 eh, tekee sen, velvoittaa meidät siihen. Ja tässä raportissa yhdistetään jäsenvaltioiden ja komission näkemykset siitä, kuinka CPC-asetusta on sovellettu. Ja koska oikeudellinen velvoite tavoitteemme tehdä raportti kattaa kaksi vuotta. Ensimmäiset vuodet ovat siis 2007-2008. Joka toinen vuosi tehtävässä raportissa tärkein johtopäätös, jonka teimme, oli se, että CPC-verkosto antaa jo tuloksia kuluttajille. Mainitsin jo nämä yli 700 juttua joita verkostossa kahden ensimmäisen vuoden ajan aikana käsiteltiin, mutta ymmärrämme myös sen, että emme ole vielä saavuttaneet verkoston täyttöpotentiaalia. Paljon on vielä tehtävänä ja olemme pyrkineet yksilöimään näitä porsanreikiä. Olemme yksilöineet kaksi tärkeää puutetta. Yksi tärkeä puute liittyy operationaalisiin kysymyksiin ja toinen horisontaalisiin kysymyksiin. Tässä asiakirjassa puhutaan siitä, kuinka voisimme puuttua näihin porsaanreikiin, miten täytäntöönpanon valvonta voisi olla sujuvampaa ja miten se voisi paremmin hyödyttää kuluttajaa. Ja lopuksi seuraavat askeleet. Kuinka haluamme edetä jatkossa? Ensinnäkin uskomme, että meidän täytyy jatkaa keskusteluja viranomaisten kanssa niin, että voimme puuttua operationaalisiin pulmiin. Esimerkiksi, voiko täytäntöönpanoa nopeuttaa, voiko siitä tehdä tehokkaampaa, onko riittävästi välineitä. Ja komissiohan ei voi omin päin mennä eteenpäin, koska täytäntöönpano on jäsenvaltioiden heiniä. Me teemme siis yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Ja meidän täytyy ehdottomasti varmistaa se, että verkosto toimii ja että sitä käytetään tehokkaasti. Kaikki riippuu lopulta resursseista, rahallisista ja henkilöstöresursseista ja siitä, onko poliittista tahtoa. Uskon, että että me voimme vielä parantaa juoksuamme paljon tällä saralla. Uskomme, että e, verkoston toimintaa voidaan vielä parantaa ilman uusia lakeja tai oikeudellisia sääntöjä. Niin, tässä oli tämä paketti. Tässä ovat asiakirjani ja mielelläni vastaan yksityiskohtaisemminkin kysymyksiin. Kiitos. Anyway, thank you very much indeed. I thought it was uh, a very clear presentation. Erittäin selkeä esitys, kiitoksia kovasti. Ja meillä on myös tämä esitys paperilla edessämme. No niin, hyvät kollegat. Jos teillä on kommentoitavaa kuulemaanne liittyen kysymyksiä komissiolle tai ihan mitä tahansa mm, sanottavaa tähän työhön, No, äh, Gebhardt on siis ensimmäinen puhuja. Mose on niin ikään pyytänyt saada käyttää puheenvuoron. Kreutzmann. Ja varmasti muutkin haluavat käyttää puheenvuoron ennemmin tai myöhemmin. Gebhard saa siis ensin puheenvuoron. Ehkä voitte puhua siitä täytäntöönpanoasetuksesta, josta olitte itse vastuussa. Ehm, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissiolle tästä hyvin selkeästä esityksestä. Nämä ongelmat ovat hyvin selkeitä. Ja kollegat, jotka aikaisemmin eivät vielä ole parlamentissa tai tässä valiokunnassa, muistuttaisin vielä, mistä oli kyse. Eli kyse oli erityisesti siitä, että tehtäisiin hallinnollista yhteistyötä ja yhteistyötä viranomaisten välillä, kun kyse oli lainsäädännön täytäntöönpanosta ja ongelmien selvittämisestä. EUn kuluttajatasolla pitäisi luoda näitä ratkaisuja ja meillä on asetuksen myötä järjestelmä, joka on aika raskas, soutuinen, hyvin byrokraattinen. Ja en oikein pitänyt tästä aikoiseni, kun teimme tämän päätöksen, mutta se oli ainoa mahdollisuus tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Tämä johtui siitä, että jäsenvaltioiden viranomaiset toimivat hyvin eri tavalla näissä kysymyksissä. Ja osittain myös hyvin erityyppiset viranomaiset hoitavat näitä asioita. Ja muistan keskusteluita erityisesti Saksan ja iso britannian välillä. Ja siellähän oli kaikkein suurimmat ongelmat saada nämä valtiot samoille linjoille. Saksassahan kuluttajasuojajärjestö tekee näitä sääntöjä ja Isossa Britanniassa ainoastaan julkisviranomaiset laativat näitä sääntöjä. Ja he eivät voineet kuvitella tekevänsä yhteistyötä jonkun kansalaisjärjestön kanssa. Ja tämä oli todellakin ongelma, jota piti käsitellä. Ja siksi myöskin totesimme, että jotain, jonkinlainen monimutkainen järjestelmä on saatava aikaiseksi, jotta ylipäänsä on jotain mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä tällä alalla. En ole siksi odottanut, että komissio nyt heti kahden vuoden kuluttua uudistaisi tätä lainsäädäntöä, koska minusta on aivan selvää, että ensin pitää luoda luottamusta jäsenvaltioiden välille, jotta tämä yhteistyö ylipäänsä on mahdollista. No nyt minullekin on täysin selvää tämän esityksen jälkeen, että kyse on operatiivisesta toiminnasta. Siellä on hyvin paljon tilaa parannuksille. Ja mielestäni on siksi hyvä, että meillä on nämä mietinnöt, jotta parlamentti voi tarkastella vähän läheisemmin niitä kohtia, joissa on ongelmia, ja Tehän puhuitte kauniisti siitä, että operatiivisia ongelmia on ja parantamisen varaa löytyy. Mutta sitten mitkä ovat tällä hetkellä vallitsevat ongelmat näissä kysymyksissä ja millaisia ratkaisumahdollisuuksia te näette sen lisäksi, mistä tässä on jo puhuttu, eli rahoitus, kysymykset ja henkilökysymykset jäsenvaltioissa. Nekin ovat tietysti merkittäviä jäsenvaltioissa. Ja nyt tämänhetkisessä rahoituskriisissä tämä on varmaan yksi suurimpia ongelmia, eli miten nämä kompetenssit saadaan yhdistettyä. Eli tämä oli yksi kysymykseni, ja myöskin miten tässä yhteydessä voidaan toteuttaa parannuksia. Sitten toinen kysymys. Te annoitte meille lukuja vuosilta 2007-2008 ja osittain myös vuoden 2009 lukuja liittyen näihin kyselyihin. Mutta te ette sanoneet, millaista menestystä näihin liittyy, tai millaisia tuloksia näistä kyselyistä on tullut. Ja se minua kyllä kiinnostaisi kovasti. Eli jos sanotte vaikka, että vuonna 2007 327 kyselyä, Ensinnäkin, mistä jäsenvaltiosta on kyse, se olisi mielenkiintoista, eli missä on parasta yhteistyötä, missä on huonointa yhteistyötä. Mutta 327 moniko päätyy sitten myönteiseen tulokseen ja moniko taas ei. Ja jos ei ratkaisua löytynyt, niin mistä se sitten oikeastaan johtui? Eli tällaiset kysymykset minua todellakin kiinnostaisivat. Ja olisin kovin kiitollinen, jos voisitte tästä vielä kertoa meille hiukan lisää. Sitten kolmas ja viimeinen kysymys. Näistä toiminnallisista kysymyksistä on jo puhuttu. Eli voisitko kertoa vielä meille, jos nyt ei puhuta rapeksista ja tästä tulostaulusta, jos ajattelette näitä laadittuja tutkimuksia, katsotteko, että ne ovat tarpeellisia. Ja sitten poliittisesti ajatellen, onko tämä nyt käytävä keskustelu merkki siitä, että Euroopan tasolla olisi tarpeen luoda mekanismeja, kuten joukkokanteita, jotta todellakin voimme päästä myönteisiin tuloksiin yhteistyössä näissä kuluttajakysymyksissä. Eli nämä nyt olivat nämä ensimmäiset kysymykset. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Vielä muutama kysymys ensin ja sitten varmasti komissio haluaa vastata. Charles de Mose ja Kreutzmann ja Schwab ovat listallani tällä hetkellä, mutta muitakin mahtuu, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Ja tack för det, eh, herr Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Kiitoksia ensinnäkin tästä alustuksesta. Se oli kiintoisaa kuultavaa. Mutta varmasti tämä antaa aihetta lisäkysymyksiin. Ehkä ne voisin ottaa nyt esille. Haluaisin tietää, minkä tyyppisistä tapauksista on kyse nämä 700 kappaletta. Onko ne myös ratkaistu tämän yhteistyön ansiosta ja jäsenvaltioiden kesken? Olisi kovin kiintoista, kiintoista saada tämä vastaus. Olen pannut merkille meillä Tanskassa, että meillä on tullut tämän järjestelmän myötä tiedusteluja ja jo on käynyt ilmi, että joskus menee todella pitkään tähän prosessiin, esimerkiksi kun on kyse lentoyhtiön eh, verkkosivusta, ja jos ei sitä sido Euroopan lainsäädäntö, oikeusasiamies haluaa meillä puuttua asiaan, puututaan asianomaisen jäsenvaltion viranomaisten kanssa tähän. Mutta tässä on valtava viive. Joskus kuluu kuukausia ennen kuin tämä kysymys pystytään ratkaisemaan. Minkälaisesta aikataulusta on kyse? Minkälaisista viipeistä? Siinäkö on suurin ongelma enemmänkin kuin viranomaisten yhteistyössä? Minkä tyyppisistä tapauksista siis on kyse? Se ensinnä. Voi vain olla samaa mieltä siitä, että jos tämä halutaan saamaan toimimaan, tarvitaan enemmän viranomaisten toimintaan varoja. Se vaatii puolestaan poliittista tukea. Voisi mainita sen, että pari viikkoa sitten me kuulimme komissiosta siitä, miten tätä uutta markkinavalvontajärjestelmää on täytäntöön pantu. Kuultiin sitä tässä valiokunnassa. Kuulimme, että vain kaksi jäsenvaltiota on vasta päättänyt, että annettaisiin lisää rahaa Siis vain kaksi jäsenvaltiota antaa enemmän varoja tähän tarkoitukseen, ja näin voidaan tiukentaa lainsäädäntöä markkinavalvonnassa. Mielestäni se on tosiasia, joka on syytä ottaa huomioon myös tässä valiokunnassa. Markkinoiden valvonta on äärimmäisen tärkeää, jos me haluamme, että toimeenpano toimii. Siitä haluaisin kuulla enemmän teiltä. Ich kann da nahtlos anschließen. Alle uns niin voin liittyä tähän edelliseen puhujan. Direktiivistä asetuksista ei ole mitään hyötyä, mikäli ei ole myöskin valvontaa. Ja aina pitää miettiä, mitä tehdään ja johtaako se liialliseen byrokratiaan. Yksi asia, mistä puhuitte, on tämä sisäinen valvonta. Ja olet oikeassa, siinä voitaisiin tehdä enemmän yhteistyötä ja jostain maasta voitaisiin siirtää hyviä kokemuksia ja käytänteitä muihin maihin. No, sitten meillä on muitakin suuria ongelmia. Jos ajatellaan vaikka sitä, että Rotterdam, Hamburg ja Genova, niihin satamiin päästään EUn ulkopuolisista maista, ja jos siellä ei ole minkäänlaista valvontaa, olen kuullut, että sitä, niitä ei aina tehdä, koska nämä tuodut määrät ovat liian suuria. Ja tässä tapauksessa on aika vaikea sitten toteuttaa maan sisäisiä tarkistuksia. Ja meidän täytyy miettiä yhdessä, millä tavalla näitä tuontitarkastuksia voitaisiin vahvistaa näissä maissa. Ja jos on näissä valvonnoissa heikkouksia, niin totta kai näistä täytyy puhua myöskin maahan tuojien kanssa. Ja jos nämä valvonnat ovat vähän löyhiä joissain suurissa satamissa. Silloin saattaa käydä niin, että EUn sisälle nämä tuotteet pääsevät, vaikka siellä valvonta onkin vähän tiukempaa. Ja siksi haluaisin nyt mielelläni kuulla komissiolta, mitä tällä alalla aiotaan tehdä. Meidän pitäisi toimia solidaarisesti, koska on täysin selvää, että satamissa pitää olla tiukkaa valvontaa, ja, mutta se tietysti johtaa myöskin korkeampiin kustannuksiin. Sitten täytyy miettiä vähän myöskin tehokkuutta. Jos valvonta on hyvä näissä satamissa, silloin myöskin tehokkuus voi nousta, ja jäsenvaltiot voivat tätä kautta sitten säästää kustannuksissa. Uh, äh, Mr. Schwab. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte... Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kuin kollegani ja haluaisin kiittää komissiota tästä esityksestä. On tosiaan hiukan vaikea arvioida, kuinka menestyksekäs tai kuinka vahva tämä verkosto nyt on ollut viimeisen parin vuoden aikana, mutta kuitenkin myönteistä on se, että komissio on onnistunut ryhtymään toimiin esimerkiksi RAPEXin osalta, ottamaan sisäisesti käyttöön. Ja Euroopan sisämarkkinoilla markkinat voidaan näin integroida myöskin maailmanmarkkinoihin. Ja esimerkiksi amerikkalaisten ja kiinalaisten kanssa tästä on ollut erittäin myönteisiä tuloksia. No sitten toinen asia. No, tämähän liittyy tähän Heidin mietintöön. Eli meidän pitää myöskin tulevaisuudessa keskustella siitä, miten tämä kuluttajamarkkina tulostaulu voitaisiin kehittää niin, että voimme sen avulla vastata näihin kysymyksiin, joita täälläkin tänään on käsitelty. En nyt halua palata näihin viiteen prioriteettiin, joita, josta komissio puhui. Eli se, mitä komissio meille ehdottaa, on se, että kehitämme edelleen tai kuluttajatulostaulua. No tämä ei ole mitään lainsäädäntöä, mutta miten tämä parla- työ voitaisiin parlamentissa tehdä parhaiten osana tätä kuluttajapakettia. Kiitos. Uh, uh, Kiitoksia vain. Vielä pari seikkaa sitten komissio saa vastata. Kyllä meillä varmasti on vielä aikaa toiseenkin kysymyskierrokseen. Ai niin muuten. Edustaja Head on tänään valitettavasti sairaana, ja vaikka olimme aikoneet yhdistää nämä kaksi asiaa, koska Headin kuluttajien tulostaulumietintö mm, olisi sopinut tähän keskusteluun, mutta valitettavasti se täytyy käsitellä myöhemmin. Niin, kun katselin tätä raporttia ja analyysianne, niin huomasin, että aika tällä tavalla tilkku, oli annettu vastauksia Jotkut maat eivät ole esittäneet ollenkaan pyyntöjä ja maan koko ja pyyntöjen määrä eivät korreloineet, joten aika umpimähkäistä oli tämä vastailu, riippuen ihan siitä, miten sitoutuneet ihmiset ovat. Ja kun ajatellaan vaikka, vaikkapa tätä jäsenvaltioiden vastavuoroista pyyntömeininkiä, niin voidaan todeta, että esimerkiksi Tanska oli tehnyt 14 pyyntöä, Italia 2 ja Ranska 16, joten tilkkutäkkimäiseltä vaikuttaa. Ja täällä myös kommentoitiin teknologiaa. Viittasitte siihen, että teknologiakysymyksiä tulisi vielä pohdiskella. Niin kaipa jäsenvaltioiden tulisi vielä investoida teknologiaan. Toinen seikka, joka liittyy laajempiinkin kysymyksiin. Tehän Mainitsitte sen, että tämä keskittyy tämä raportointi pikemminkin kollektiivisiin kysymyksiin kuin yksittäisiin kuluttajaongelmiin. Niin, ähm, kuluttajathan, joita me edustamme ja jotka tekevät vetoomuksia, usein keskittyvät yksittäisiin kuluttajaongelmiin, joten miten nämä kaksi asiaa sitten yhdistää? Sitä ehkä voisitte hiukan kommentoida täytyy myös ottaa huomioon se, että jäsenvaltioissa on erilaisia oikeudellisiakin järjestelmiä. Ja lopuksi panin merkille, että tämä oikeastaan liittyy siihen työhön, jota komissio tekee ryhmäkanneajatuksen tiimoilta. Niin voitaisiinko näitä asetuks, näiden asetusten sovellusaloja laajentaa ryhmäkanteisiin, kuluttajan ryhmäkanteisiin. Tästähän on puhuttu. Voisitteko te kenties antaa oman näkemyksenne siitä, miten tämä voisi toimia, tällainen ryhmäkannehanke? Thank you very much for the question. Kiitoksia kovasti kysymyksistä, niitäpä riittääkin. Jotkut liittyvät samoihin aiheisiin, jotkut ovat yksittäisiä, irrallisia pyrin nyt vastaamaan ja sitten kuten sanoit, jos aikaa riittää toiselle kierrokselle, katsotaan, olenko pystynyt vastaamaan kaikkiin ensimmäisen kierroksen kysymyksiin. Eli mielestäni kaikkein tärkein kysymys tässä on se, mitä me haluamme tarjota kansalaisille. Miksi tarvitaan tätä verkkoa, miksi tarvitaan täytäntöönpanoa, mikä on kuluttajaoikeuksien asema lainsäädäntöpuitteissa ylipäätään. Tässä mielessä ei tullut kysymystä siitä, onko kuluttajalla oikeuksia, onko hyvä vai ei, e, että voimme esittää valituksia. Mutta yhtä lailla meillä on sellainen vaikutelma, että kuluttajaoikeuksien tunnustaminen ei ole niin korkealla siellä kuin jotkut muut ovat eri hallituksissa. Todennäköisesti se on aiheena myös näihin moniin kysymyksiin. Kyse voimavaroista esimerkiksi puhuin ajasta, joka tarvitaan toimeenpanoon, jotta voidaan saada päätökseen nämä asiat. Samaten tämä koskee tapausten määrää, joita käynnistetään jossain maassa tai jossain maassa ei. Minusta tämä riippuu paljon siitä, mikä on etusijalla. Onko tämä jossain maassa ollut etusijalla viranomaisten mielessä, että kuluttajien etuja ajetaan? Siis kenen tahansa eurooppalaisen kuluttajan etuja vai eikö? Ota, jos on, niin ottavat vakavasti asian, ryhtyvät toimiin. Siksi tässä on vaihtelua luvuissa, eikä ole kyse maan koosta, koska se ei mitenkään ole suhteessa siihen, onko jossain maassa enemmän tapauksia tai enemmän toimenpanoa. Jos jonkin asian voisin tässä muuttaa, tässä istumalla, niin Euroopassa se varmastikin olisi ylipäätään tärkeysjärjestys kuluttajaoikeuksien osalta hallituksissa, mutta ei se, varmasti se on teidänkin tavoitteena, me olemme samalla puolella ja toivottavasti yhdessä sen myös sitten saavutamme. Sitten näistä vaikeuksista nousi esille kysymys myös näistä kriittisistä asioista ja minkälaisia ratkaisuja meillä voisi olla. Hankalimmat kysymykset liittyvät paljon myös voimavaroihin, henkilövoimavaroihin, rahoihin, kuten jo mainitsin. Olemme myös yksilöineet sen, että eivän kaikki viranomaiset ole saaneet teknistä pääsyä Tämä on turvattu järjestelmä, kuten on yhtä lailla myös Schengen-järjestelmäkin. Toisin sanoen se on intranet, ja siinä tarvitaan kaapeli koneeseen, jos ei sitä ole, niin ei se toimi. Ja totta kai henkilö täytyy istua tietokoneen ääressä, jotta voi tätä ohjelmistoa käyttää ja pystyy viestimään toisella kielellä kautta Euroopan. Jos tällaiset perusasiat puuttuvat, on kovin vaikeaa tietenkin tehdä muiden kollegojen kanssa yhteistyötä. Mitä muita hankaluuksia on sitten? Kuten täällä tuli esille Rova Gebhardin puheenvuorossa, todennäköistä. Se ei ole välttämättä ihanteellisin väline, se on hyvä, mutta aika villi arvaus aikana siitä, miltä se näyttäisi. Aika villi arvaus myös siitä, mitkä ovat toimeenpano viranomaisten yhteistyö, miltä se näyttäisi. No kolme vuotta myöhemmin meillä on jo konkreettista kokemusta. Me voimme muuttaa täytäntöönpanon määräyksiä, se voi olla käyttäjäystävällisempää tai kohdennetumpaa. Ehkä me olemme myös virtaviivaistaneet tietokantaa. Mitkä kentät ovat tarpeellisia? Mikä olisi näkyvissä jollekin toimeenpanoviranomaiselle tai sitten jollekin toiselle? Mikä puolestaan olisi näkyvissä komissiolle, meille? Kyse siitä esimerkiksi, minkälaisia tapauksia me hoidamme, niin virallinen vastaukseni on, en voi kertoa, koska minulla ei ole pääsyä näihin yksittäisiin tapauksiin komissiossa. Minä en sitä näe. Se ei nyt ole täysi totuus, koska tota, kun olen puhunut näiden viranomaisten kanssa, tiedän mistä on kyse ja minkälaista toimintaa harjoitetaan. Esimerkiksi 700 tapauksessa on paljon sellaisia, jotka liittyvät kolmeen sweepiin. Ensinnäkin lentoliput, joita on myyty internetissä, ja sitten online, sähkötar- kodinkoneet, elektroniikka, ja sitten kolmanneksi sisältötuotteet mobiilituotteille. Jos siinä on ongelmia, siitä syntyy pyyntöjä. Se voi liittyä roskapostiin, hyvin monenlaiseen asiaan. Tilastojen perusteella on sanottava, että Kaikkein eniten loukattu direktiivi on se, joka liittyy epäreiluun kaupankäyntiin. Mainonta siis kaikkein ongelmallisinta kuluttajan kannalta. Ovat tulokset sitten hyviä? No jälleen, jos puhun tilastotietojen perusteella, niin voin antaa jotain osviittaa. Jos ajatellaan keskimääräinen määrä päiviä, jota, jota käytetään näihin pyyntöihin, on 150-170. Onko se liikaa vai liian vähän? Joka voisi, jokainen voi sen itse arvioida. Verkkosivun sisältöä voi, tehdä, voi muuttaa viidessä minuutissa, jos haluan. Mutta jos minä olen toimeenpaneva viranomainen ja, ja siellä on pyyntö muuttaa verkkosivua, täytyy mennä tuomioistuimen kautta. Vastajalla on oikeus tehdä vetomus, valitus, ja se voi jatkua ja jatkua. Kyse on siis siitä, minä oikeastaan voisin kysyä, onko meillä oikeita, oikeita välineitäkään puuttua tähän? Onko meillä riittävästi oikeudellisia välineitä? Onko meillä oikeita välineitä, joiden ansiosta me voisimme puuttua nopeasti? Nimittäin kun on näitä erilaisia menettelymääräaikoja, joita on noudatettava. Jos jo niitä noudatan tiukasti ja käytän lyhyintä määräaikaa, no on kyse kuitenkin kuukausista ennen kuin mitään muutosta saadaan. Tämä on yksi operatiivinen kysymys ja me haluamme viranomaisten kanssa tätä pohtia yhdessä. Miten sitten puutumme tähän? Me järjestämme työverstaita, olemme yksilöineet aiheita, Esimerkiksi meillä oli sovellettavasta laista yksi, mitä oikeutta pitää soveltaa, jos on rikottu lakia. Yksi liittyi pakotteisiin, seuraamuksiin ja toinen liittyi siihen, että vain osoitetaan, ketkä ovat rosvot, vai pitäisikö odotella, että päätös on saatu tuomioistuimessa, jos ei siihen enää ole haettu muutosta. Tämä tyyppisiä juttuja on siis ja täytäntöönpanoa viranomaiset Euroopassa ovat lyöttäytyneet yksin ja keskustelleet siitä, mitä voidaan tehdä ja miten voidaan tehdä. Toimiiko toimeenpano hyvin vai ei? Jälleen kerran voin kertoa tilastotiedoista 700 tapauksesta, jotka mainitsin. Meillä on tutkintaa alle 10 prosentissa. Niissä on siis mennyt enemmän kuin vuosi tutkinnassa. Mutta kuitenkin yli 60 tapausta, joka tapauksessa 700, jotka mainittiin, ne ovat vieneet enemmän kuin vuoden. Ehkä ne ovat käräjillä ja siksi voimavaravirana ei voi mitään tehdä, mutta ehkä jotkut on vain unohdettu tai muuten on vaikea päästä eteenpäin. Toinen joulukuuta meillä on osoitettu myös verstas tälle aiheelle, mitkä ovat pahimmat esteet ja mitä niillä voisimme tehdä. Voin vain olla samaa mieltä sen seikan kanssa, että tässä tärkeässä asemassa nimenomaan markkinavalvonta. Minä todellakin uskon, että viranomaiset tekevät hommansa hyvin. Jos ajatellaan, miten paljon meillä on tapauksia ja miten paljon on löydöksiä, vaikka lupaavia ovat ei pelkästään cpc vaan myös tuoteturvallisuudessa. Sikäli me haluaisimme kehottaa kaikkia jäsenvaltioissa tekemään mahdollisimman hyvää toimeenpanoa, arvioimaan mahdollisimman paljon erilaista toimintaa. Ja mikä tärkeää, myös levittää tätä hyvää käytäntöä ja kokemusta. Tämä on kaikkein tehokkain väline, ainakin mitä nyt on nähtävissä tänä päivänä. Jaetaan ja kerrotaan hyvistä kokemuksista. Näin voidaan estää myös se, ettei satamimme tule huonolaatuisia tuotteita. Jos tämä ketjun lenkki pettää, niin sitten tulee huonolaatuisia tuotteita johonkin tiettyyn satamaan ja sitten se saavuttaa kaikki kuluttajat Euroopassa. Siksi hyvien käytänteiden ja tiedon jakaminen, vaihtaminen, varsinkin valvontatiedon vaihtaminen on ehdottoman tärkeää ja välttämätöntä. Niin ikään olemme ajatelleet, että voitaisiin antaa, oikeastaan me annammekin jo rahoitustukea niin, että voidaan liikkuvia laboratorioita perustaa. Niitä voitaisiin siirtää toisenkin satamaan tarvittaessa. Tässäkin toimeenpano on jäsenvaltioiden harteilla, jossa heidän mielestään on tärkeää. Näin ei välttämättä aina ole, se sanottakoon. Nimittäin useimmiten näitä tapauksia käsitellään siviilioikeudellisina juttuina – ei ole kyse rikosoikeudellisista jutuista. Siksi satamaviranomaiset tai rajavalvontaviranomaiset eivät aina tule otetuksi ihan niin vakavasti kuin muun tyyppisissä rikkomuksissa. Miksi luvut sitten vaihtelevat maasta toiseen niin paljon, eikä ole minkälaista korrelaatiota maan koon kanssa, kuten herra Harbour kysyi. Kyse on siitä, miten vakavasti toimeenpanoviranomainen ottaa tämän hommansa jossain maassa. Voisin vapaa väittää, että todennäköisesti kyse on hyvin henkilökohtaisesta lähestymistavasta. Että on kyse jostain päälliköstä tai johtavasta henkilöstä, jos se heille on tärkeää tai sitten ei ole tärkeää. Jokainen voi puolustautua ja sanoa, että minä haluan puolustaa kansalaisia ja on niin paljon työtä muuallakin. En halua muiden kanssa tehdä yhteistyötä sitten sanovat, että no me ymmärrämme tämän, kun ajatellaan nykyistä rahoituskriisiäkin. Ei voi liikaa vaatia voimavarojakaan. Mutta jos ihmisillä on toisenlainen lähestymistapa, niin luvut ovat korkeammat myös jossain maissa. Ryhmäkanteesta sitten, onko se hyvä väline vai ei. Ajatuksenahan oli, että annettaisiin toimipano viranomaisille kuluttajasyökysymyksissä enemmän toimivaltaa. Jos on jotain näyttöä, voitaisiin nostaa juttu ja voitaisiin nostaa kanne näitä yrittäjiä vastaan, yrityksiä vastaan. Tässä on kuitenkin paljon kysymysmerkkejä. Mihin päätyisi sitten rahaa näiden yritysten kassasta? Uhreilleko vaikka jonkin maan valtiokassaan, tässä minkään maan kassaan. Tässä on siis monenlaisia kysymyksiä. Ja yksityinen ajatus saattaa yhtäkkiä muuttuakin hyvin monimutkaiseksi. Sitten vielä kysymys, johon en vastannut vielä tämä tulostaulu, mutta kuten jo aikaisemmin totesinkin, sen piti tänään tulla esille, mutta siihen palataan tässä valiokunnassa myöhemmin kollegani, joka hoitaa tätä tulostaulupuolta, saa vastata niihin kysymyksiin. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti hyvin kattavasta tai kattavista vastauksista. Evelyn Gebhardt äh, halunnee palata vielä esittämään kysymyksen, onko muita kollegoita? Ehkäpä pääesittelijänä teillä on oikeus vielä puhua ja te jopa vetää pari johtopäätöstäkin. Ähm, Herr Vorsitzender. Ich will jetzt nicht noch einmal nachhaken. Näihin kysymyksiin tuli hyviä vastauksia ja minulla ei oikeastaan ole mitään huomauttavaa siihen. Minulle tuli yksi ajatus ja sanon se nyt tässä ihan näin. Mehän olemme kuulleet, että jäsenvaltioissa tämä täytäntöönpano on hyvin erityyppistä ja että rahoitus on erilaista siihen suhtaudutaan eri tavalla. Ja erityisesti kuluttajasuojakysymykset jäsenvaltioissa eivät ole saaneet riittävästi huomiota, sitä huomiota, jonka ne ansaitsevat. Eli tämä nyt on oikeastaan yhteenveto siitä, mitä te sanoitte. Ja minä ehdottaisin puheenjohtaja, että tekisimme neuvostolle suullisen kysymyksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja siitä, millä tavalla jäsenvaltiot ovat tässä asiassa toimineet. Tämä on yksi mahdollisuus, joka meillä Euroopan parlamenttina on, jotta voimme painostaa jäsenvaltioita. Ja silloin niiden on pakko myöskin miettiä sitä, miten tämä asetus, josta he ovat yhdessä äänestäneet, halutaanko sitä oikeasti soveltaa vai ei. Ja oikeastaan se oli se johtopäätös, jonka halusin nyt tässä tehdä. Hyvä ajatus. Minäkin sanoisin, että voisimme ehkä pohtia kansallisten parlamenttien jäsenten kutsumista tänne. Kukapa tietää, kuinka monet heistä tuntevat näitä mahdollisuuksia hoitaa juttuja, joita omat vaalipiiriläiset ottavat esiin. Ehkä voisimme tämän ottaa meidän agendallemme ensi vuodeksi. No niin, joka tapauksessa kiitän teitä kovasti siitä, että tulitte paikalle. Tämä oli hyvin hyödyllistä ja tulemme myös edustaja Hedille tästä raportoimaan. Hän ei valitettavasti todellakaan päässyt paikalle, mutta ne, jotka tekevät yhteistyötä tämän tulostaulun parissa, niin varmasti hänelle välittävät tietoja tästä kokouksesta. Um, so colleagues, we're now... Niin, hyvät kollegat. Nyt menemme viimeiseen esityslistamme asiaan tänään. Meillähän on puoli kuudelta koordinaattoreiden kokous. Tämä viimeinen mietintömme koskee tekstiilien nimiä ja niihin liittyviä etikettejä. Nyt tässä on puheenjohtajan painajainen meneillään, esittelijä puuttuu. Mandels ei ole paikalla, mutta hän on kyllä tulossa. Me lähetimme hänelle tekstiviestin, joten kyllä hänen pitäisi ilmantua paikalle ihan näillä sekunneilla. Onko täällä ketään esit- varjoesittelijää paikalla? Jos nyt hetken jaksatte malttaa mieltänne. Tehän olette täällä paikalla. Ja Charles Mose on paikalla. Niin ehkä voisimme tehdä ennakkotapauksen. Varjoesittelijät saisivat ensin puheenvuoron. Mutta annetaan Mandersille minuutti armon aikaa. Onko hän edes tulossa oikeaan huoneeseen? Women. ah, no, <laughs> yeah. not man. no. Yeah. No. <laughs> Do we know where he is then?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 Right, the missing rapporteur No niin, kadonnut esittelijä on saapunut. Mehän haluamme toimia tällä kellon tarkasti. It's late. You... Olette kolme minuuttia myöhässä. Voi olla, että kellokin jätättää, mutta te ette kyllä tienneet, että mitä kelloa me seurasimme, kun tulitte. No niin, hyvät kuulijat, olen tyytyväinen voidessani avata keskustelun tekstiilien nimistä ja niihin liittyvistä etiketteistä. Töinneistä Meillä on vain puolisen tuntia aikaa, mutta tiedän, että et ole paikalla ensi viikolla ja haluamme kuitenkin edistyä tämänkin asian parissa. Te olette nyt paikalla. EPPn e, varjoesittelijä Charles de Mose ja väsymätön Ryyle on myös paikalla. Clark ei ole paikalla valitettavasti. Onko Svensson paikalla? Salvini on paikalla, hyvä. Ja Kome, Charles de Mose ja Ryyle ovat siis paikalla. Niin ikään komissiosta Valde on öö, sitten puhumassa komission puolesta. No niin, Twain, annan sinulle puheenvuoron, jotta voit kertoa, missä mennään tämän tärkeän asian parissa. Thank you, uh, Chairman, for giving me the... Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä oli hyvin hedelmällinen kokous varjoesittelijöiden kanssa – varjoesittelijöitä on yhä enemmän. Se on ihan hienoa tietää. Ja hyvin paljon oli kysymyksiä varjoesittelijöiden kanssa sen suhteen, mitä haluamme näiltä merkinnöiltä. Ja vaikuttaa siltä, että me tarvitsemme yhä enemmän tietoa kuin kuvittelimme alkuvaiheessa. Mä ajattelimme, että olisi järkevää saada vähän jotain asiantuntijatietoa siitä, mikä on mahdollista toteuttaa, mikä on hyväksi kuluttajille ja niin edelleen. Ja tästä syystä olemme pyytäneet tutkimusta, joka valmistuu tammikuun alussa. Ja se liittyy siihen, miten hoidetaan, miten merkinnät voidaan hoitaa Euroopan tasolla. Ja sitten tämä CN-standardimerkintä, voimmeko kopioida näitä tämänhetkisiä kuvia, onko se laillisesti mahdollista ja niin edelleen. Eli tästä tarvitaan vähän lisätietoa. Ja sitten toinen asia, josta puhuttiin, ja tämä nyt aiheuttaa varmaan EU-ssa hiukan jännitteitä. Eli onko mahdollista ja järkevää laittaa vaatteisiin koko merkinnät eurooppalaisten sanadien mukaan, koska nythän kaikissa maissa nämä koot ovat erilaisia. No naiset tietävät tämän vielä paremmin kuin minä. Mutta haluaisin kuulla kollegaltani tähän kannan, mutta ehkä olisi hyvä. Silloin voitaisiin vaatteita myydä paljon enemmän rajat ylittäin, ja tähän asiaan pitää vielä saada lisäselveyttä. Sitten kemikaalit ja muut terveysvaatimukset. No mitäs tälle tehdään? Tehdäänkö tämä kuvin vai sanoin? Sitten biosiidit. Tästähän keskusteltiin tänään ympäristövaliokunnassa, eli mitä halutaan ja mikä on tarpeen kuluttajien tietää, ja millaisia kemiallisia aineita vaatteissa on käytetty. Ja miten ne vaikuttavat kehoon, jos käyttää näitä vaatteita – No varjoesittelijät ja työryhmä katsoivat, että näistä olisi hyvä saada lisätietoja. Sitten toinen jännitteitä aiheuttava kysymys. Pitäisikö meidän edelleen EU-laajuisesti sisämarkkinoilla tehdä monikielisiä merkintöjä? Vai riittääkö se, että mainitaan esimerkiksi kuidun tekninen nimi? Sitten ekomerkinnät. Tällä hetkellä on niin paljon vaatimuksia kuluttajan suhteen, eli mitä me haluamme oikeastaan. Ekomerkinnät, alkuperämaa. Tässä on aika paljon tekemistä. Ja toivottavasti tutkimuksen tulokset antavat meille lisätietoja. Ja tämä tutkimus on siis valmis tammikuun alussa. Eli toivottavasti mietintö saadaan maaliskuun kakkostäykkäriin. Se on mahdollista, jos tutkimus on saatu valmiiksi. Ja sitten saimme kollegaltamme Lara Komilta tarjouksen mennä paikan päälle. Kyse ei ole mikään virallinen sisämarkkinavaliokunnan visiitti, vaan meillähän on oma budjettimme jos jostain syystä haluaa mennä johonkin tutustumaan johonkin. Käsittääkseni sähköpostissa nyt on ollut jotain viestintäongelmia tästä asiasta. Kyse on siis ihan omasta työvierailusta tekstiiliteollisuuden ja suunnittelijoiden ja muiden parissa. En nyt ihan tarkalleen tiedä. Mutta on hienoa, että jo kahdeksan jäsentä on ilmoittautunut mukaan. Eli meidän pitäisi vähän tutkia näitä tekstileitä Pohjois-Italiassa, vaikka sää nyt ei ole ihan yhtä kiva kuin kesällä, mutta kysehän onkin tekstileistä. Se on vain kahden päivän visitti, eli ei kovin pitkä. No sitten lopuksi vielä näiden asioiden tutkiminen, näihin aiheisiin paneutuminen. No, haluaisin kertoa teille hankkeesta, jota EU tukee. Sen nimi on Bridge, eli Building Radio Frequency Identification to the Global Environment. Ja se liittyy nimenomaan näihin vaatteisiin. Eli voi jäljittää sen tuotantomaasta myyntimaahan, mutta myöskin saa hyvin paljon tietoa näistä etiketeistä. Ja ne ovat tällaisia skannattavia merkintöjä ja niistä saa välittömästi kaikki tiedot. Ja ehkä tällä tavalla voisimme antaa kuluttajille paremmin tietoa kuin se, että yritetään saada hirveästi tietoa pieneen etikettiin. Eli tällöin kuluttaja voi nähdä, mikä niitä tietoja, jotka hänelle itselleen ovat tärkeitä. Ekomerkinnät, alkuperämaat, mikä hyvänsä. Ja sitten vielä lopuksi komissio teki ehdotuksen ja varmaan pian pääsemme sopuun siitä, että otetaan käyttöön uusia kuituja ja sertifikaatteja ja niin edelleen. Mutta poliitikkoina meidän pitää nyt käyttää tämä mahdollisuus parantaaksemme kuluttajien asemaa ja myöskin sisämarkkinoista on tehtävä paremmat tulevaisuutta varten ja voisimme aloittaa ehkäpä tekstiileistä, ja olen iloinen siitä, että voimme osoittaa ihmisille, että me oikeasti teemme työtä yhden Euroopan, yhden EUn puolesta. Ja jos näin on, niin olen tyytyväinen. Eli tällä hetkellä tämä nyt on tilanne. Ja nyt mielelläni kuulen kollegoiden kommentteja ja suosituksia ja ehdotuksia. Kiitos. Um, Europe. Kiitoksia. Kannatti kyllä odottaa, että saavuit paikalle. En ole varmaan koskaan kuullut esittelijän pääsevän mainitsemaan komission ehdotusta ihan viimeisessä lauseessa, ja kaikki mitä sanoit oli kovasti mielenkiintoista. No, vakavasti, sinä ja varjoesittelijät tulette vielä, te joudutte vielä pohtimaan, miten lähestytte tätä kysymystä, ja miten käsittelette kaikkia näitä ongelmia, joita tässä pöydällä on. Mutta teidän täytyy siis keskenänne päättää, ehkäpä myös tekstiilin tuottajat antavat teille jonkinlaista osviittaa. Varmasti haluavat, että tämä ehdotus menee läpi niin pian kuin mahdollista. No, tämän kommentin halusin esittää, mutta oli todella viihdyttävä esitys, täytyy sanoa. Oli vakavakin. Niin, niin oli, ja kiintoisa. Kome, olkaa hyvä. Grazie, grazie mille. Kiitoksia, kovasti kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää varoesittelijöitä, joiden kanssa teemme hyvää yhteistyötä. Nämä esitykset, joita esittelijä Manders juuri esitteli, ovat lukuisat, hyvin korkealaatuisia ja myös erittäin tärkeitä sitä paitsi. Tärkeitä siitä syystä, että tekstiiliala tavallaan liittyy hyvin moneen alueeseen, terveyteen, kauppaan, siis taloudellisen puoleen, mutta myös kuluttajasuojaan. Olen sitä mieltä, että tavoitteena on valikoida erityyppisiä argumentteja, mutta kaikkein tärkeimmänä pitäisi olla kuitenkin kuluttajasuoja yksinkertaistamalla menettelytapoja, jotka liittyvät varsinkin uuskuituihin. Täällä on yksi elementti, joka on yhdistävä tekijä suhteessa kuluttajiin ja yrittäjiin, nimittäin tämä taloudellinen puoli. Mielestäni minusta tämä lopputulos merkintöjen osalta tehdä tällainen ensiaskel on, pitäisi olla pakollinen. Italiassa se on jo. Meillä on eri merkinnöissä velvollisuutena kertoa muun muassa, miten pitäisi huoltaa tätä tuotetta kuvallisen esityksiin Jokainen maa, jäsen hallitsee tätä itsenäisesti. Siksi tähän täytyy puuttua. Jonkinlaista yhdenmukaisuutta tässä tarvitaan merkinnöissäkin. Kustannukset eivät ole kovin korkeita. Minulle on kerrottu nimittäin, että Italiassa tehtyjen tutkimusten perusteella merkinnöistä ei tule sen suurempia kustannuksia, koska on jo tietty kiintiö osa tätä, tätä tekstiilihintaa ja siksi voidaan näitä kuvallisia esityksiä käyttää. Toinen näkökohta on varmasti tärkeä sekin, ja se liittyy turvallisuuteen. Miten nyt sanoisin, näiden aineiden käyttökelpoisuuteen tuotteissa. Teema on siis erityisen tärkeä, mutta myös mutkikas, ajatellen esimerkiksi REACHia. On hyvä muistaa, että Euroopassa REACH on nyt pakollinen ja tätä täytyy noudattaa. Mutta se ei vielä koske tekstiiliä tai Kiinasta tuotettuja tuotteita. Ennen kaikkea meidän pitäisi tätä Fritsin periaatetta noudattaa myös horisontaalisesti, ei pelkästään eurooppalaisiin tuotteisiin, vaan muun muassa Kiinasta tuleviin tuotteisiin. Jos ne tulevat Eurooppaan, niin tiettyä tiukkuutta täytyy noudattaa, voidaan jopa estää niiden tuonti, jos eivät ne kerran riitsiä noudata. Tämä ei toteudu kaikissa maissa Euroopassa, kuitenkin monissa valtioissa toki ei välttämättä riitsiin ole riittävästi kiinnitetty huomiota. Vielä yksi tekijä, joka on mielestäni erittäin tärkeä minun mielestäni, ainakin minun maani kannalta. Medin, se suojelee ei pelkästään kuluttaja, mutta myös pk-yrityksiä omalla erityisellä tavallaan käsittyä tuotantoa. Siinä voidaan yksilöidä tietty laatutaso ja myös tietty turvallisuus tässä tuotteessa. Olen oikeastaan aika vakuuttunut siitä, että Kristiana Muscardini, joka on jo vuosien ajan työstänyt tätä lainsäädäntöä, koska parlamentissa on Melinia monella tavalla jo käsitelty, mutta se on törmännyt moniin vaikeuksiin. Kyse on lopputuotteesta. Minä haluaisin puhua siitä, että aloitettaisiin tämä taivaan nyt tekstiileistä, koska tekstiileissä on mahdollisuus myös erottautua tämän medin käsitteen myötä, koska se on ollut jo salpautuneena neuvostossa neljän vuoden ajan. Siis tämä made in on hyvin tärkeä made in Saks, Germany tai made in Italy, Siis tiedetään, että myös tämä kangas tuotteessa tekstilistä tulee tuosta maasta tai muut lisäosat, jotka voivat hyvinkin tulla Kiinasta. Siksi minun mielestäni ensiaskeleena on käsitellä sellaisia keskeisiä osia, jotka esimerkiksi tekstiilissä ovat kangas. Eli siinä näkyisi myös tämä made in. Tämä merkitsisi sitä, että tuote kokonaan olisi tuotettu ja koottu asianomaisessa valtiossa. Tämä merkitsisi totta kai valtavia ongelmia, jotka liittyvät myös yrityksiin, monikannaisiin yrityksiin, jotka ovat luoneet paljon myös ulkoistamissa, ulkoistamista omissa tuotannoissaan niin, että on hyvin vaikea saada aikaan tuotteet, joka sataprosenttisesti olisi valmistettu jossain tietyssä maassa, mutta ainakin voitaisiin lähteä tekstiilistä. Tämä on minun esitykseni. Yksityiskohtista. Olen huomannut, että siellä on yksi aika omituinen juttu. Viime viikolla puhuin Italiassa erään henkilön kanssa tästä ja hän totesi, että jos ajatellaan yksityiskohtia, naisten vaateissa vaihtelevat siitä, onko kriisiä ajoista vai sitten paremmista taloudellisista ajoista kriisiaikoina 40-42 ja puolestaan kun on elpymistä 42 muuttuu 40. Tunnustan, että tämä on nyt toteutumassa. Nimittäin varsinkin kun naiset ostavat vaatteen, niin me huomaamme nämä, nämä erot koissa. Myös muodissa on esimerkkiä tästä. Ja siitä on tullut osa markkinointia sikäli, että kun nainen haluaa näyttää laihemmalta tai hyvää kuntoiselta ja siksi koot vaihtelevat. Totta kai tämä on aika erityislaatuinen tapaus, koska se on, mutta on kuitenkin hyvin tavallinen tapaus. Siis tämä koko merkintä on varsinainen taistelu myös markkinointien osalta. Sitten monimerkintä. Olen tietoinen siitä, että ei voi ajatella, että ei siinä voi olla papyruksen mittaista merkintää tuotteessa, mutta olemme kyllä tietoisia myös siitä, että eivät kaikki kansalaiset osaa englantia tai, tai ranskaa. Siksi on hyvin vaikeaa löytää yhtä ainoa tai kahta kieltä merkintöjä varten. Siksi minä halusin, että olisi tällainen monikielisyys, mutta niin, että ne ovat päällekkäin, että se voidaan myös sitten vaikka repiä pois tarvittaessa. Kuluttaja oli itse sitten vastuussa siitä, mitä lukee, jossa tässä olisi kaikki tiedot tuotteessa, kaikki aineet, jotka ovat mukana, totta kai allergiankin kannalta esimerkiksi. Ja todellakin varmasti, sit, jos ei tule kovin pitkä etiketti, niin revitään pois sitten. Jos esimerkiksi teidän housuissanne ehkä sellainenkin olisi varsinaisesti mytten reppiä, mutta ainakin jossakin tuotteissa se voitaisiin ottaa silloin, kun se häiritsee vaatteen pitämistä. Olen kovasti kiinnittänyt huomiota myös niihin esityksiin, joita on tullut kuluttajajärjestöiltä. Ne ovat hyvin hyödyllisiä. Kiitos muuten myös näistä tiedoista. Mm, tavallaan ne ovat myös kannustin kannustin mennä vielä pidemmälle kuin mihin komissio haluaa mennä, ettei pelkästään otettaisiin uuskuituja. Yksi tärkeimpiä alueita on nimenomaan tämä tekstiiliteollisuus taloudessamme. Ehkä se on myös kaikkein lähimpänä kuluttajia. Siksi olen ehdottomasti käytettävissä, jos tarvitaan vielä selvennyksiä. Meillä, kun olen käytettävissä myös sitten, kun pari viikon päästä menen Italiaan. Uh, thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti ja Schaldemose. Tack för det, herr Också... Øh, kiitoksia kovasti. Ja kiitoksia kovasti toin tästä hyvin eloisasta keskustelun aloituksesta, kuten tavallistakin. Tässä oli todella monta seikkaa, joita houkuttaisi kommentoida, mutta aloittaisin sanomalla, että komission ehdotuksen osalta meillä ei oikeastaan ole mitään suurempia ongelmia. Ja vaikuttaa ihan loogiselta, että yritämme eh, helpottaa kuluttajan asemaa ja selkeyttää näitä markkinoita. Olen kuitenkin yhtä mieltä siitä, että ehdotuksen sovellusalaa tulisi laajentaa. olisi hyvä sisällyttää myös hoitomerkinnät, vaatteiden hoitomerkinnät näihin vaatteisiin. Ei kyse ole ainoastaan siitä, voimmeko me keksiä tässä parhaan ratkaisun, vaan yhdessä komission kanssa. <clears throat> niin, mielestäni on erittäin tärkeää, että kun kuluttajana ostaa vaatteita, niin voi omalla kielellään lukea, minkälaisesta tekstiilistä on kyse. Eikä minua haittaisi ollenkaan se, että olisi pitkä luettelo eri kielillä, mutta ongelma on se, että jos on pitkä luettelo eri kielillä, joka on kiinnitetty vaatteeseen, niin se yleensä leikataan sitä pois. Ja siinä vaiheessa, kun pitää pestä vaate, niin eipä löydykään enää tietoa välttämättä. Ehkäpä lähtökohtana tulisi olla se, että meidän täytyy pohtia, mikä on parasta kuluttajalle. Kuluttajan täytyy tietenkin voida lukea merkintöjä omalla kielellään, mutta markkinoille tulee jatkuvasti uusia kuituja, äh, niin kuituja ja niillä on uudenlaisia nimiä ja ähm, kuvauksia. Ehkäpä me voisimme näitä uusia kuituja nimetä samoilla termeillä kautta Euroopan. Se olisi ihan mahdollista, mutta vanhat, kuten puuvilla tai silkki tai villa, niiden yhtenäistäminen voisi olla vähän hankalampaa. Siis nimiä. Tietysti pesuohjeet täytyy sisällyttää näihin hoitomerkintöihin. Se on ihan pakollista oltava, ja täytyy myös pitää huoli siitä, että vaatteiden tuottajat antavat asianmukaiset hoitoohjeet, koska useinhan käy niin, että valmistajat pelkäävät, että vaatteita pahoinpidellään ja pistävät merkin, että vain kuivapesu tai ainoastaan pesu hyvin alhaisessa lämpötilassa. Ja tällainen merkintä on sinne pistetty vain sen takia, että tuottajaa, tuottajan oikeusturva maksimoituu. Eli jonkin verran <clears throat> merkinnöissä on, on harhaanjohtavaa tietoa. Tätä pitää välttää. Joten tätä tukisimme ehdottomasti. Ja tärkeää on myös se, että jos vaatteisiin jää vaarallisia kemikaalijäämiä tai kemikaaleja, niin kuluttajan täytyy sitä tietää. Ja ihan loppuun kommentoisin tätä koko merkintää. Jos voisimme tehdä asialle jotain, niin sehän olisi hyvä. Onhan tämä vähän arkaluonteinen kysymys. Tanskassa käytämme eurooppalaisia koko kategorioita. Minulla tässä on 36 koon blazeri, mutta jos ostan saman Italiasta, niin se onkin, saattaa olla 42. No, mikäpäs siinä mutta jos se olisi 44, niin kyllä minua se jo vähän häiritsisi. No, olisi hyvä, jos nämä koot voitaisiin harmonisoida. Jos ö, kooksi laitetaan 42, niin sen täytyy sitten täyttää tiedyt kriteerit, 42 kriteerit. Jos kuluttajat ostavat internetistä, niin on olennaista, että että kuluttaja voi luottaa siihen, että vaate on oikean kokoinen. Ei vetele, että koot kausittain, vuoden ajoittain vaihtelevat. Ehkäpä tämä voitaisiin sisällyttää direktiiviin. Se olisi, siitä olisi suurta apua. Ainakin voisimme tässä käynnistää sellaisen prosessin, jonka myötä voisimme tarkemmin näitä koko mitoituksia tarkastella. Kiitos. Uh, before I bring... Ennen kuin annan Ryydelle puheenvuoron, niin haluan kommentoida sihteeristön tekemään hyvää työtä. Puhuin tässä Euroopan standardointikomiteasta. Olisi hyvä, jos... Siis minulla on tässä asiakirja, josta löytyvät kaikki koot naisille, lapsille ja miehille. Eli standardointikomitea on jo tällaista koko mitoitusta toteuttanut. No, toistaiseksi haluaisin vain kommentoida sitä, että tässä vaiheessa puhumme ainoastaan tekstiilien nimistä, emme vaatteiden äh, va- nimistä. Ja vaatteitahan voidaan tehdä erilaisista tekstiileistä, kankaista. Ja tässä puhutaan nyt nimenomaan tekstiilien nimistä ja merkinnöistä. Usein itse vaatteet tuotteissa oleva merkintä perustuu siihen, millaisesta tekstiilistä se on tehty joskus valmistajaa prosessoit kangasta, värjää sen tai niin edespäin. Joten tässä täytyy olla kieli keskellä suuta tässä vaiheessa. Ei se sitä tarkoita, ettenkö me, että me jatkossa haluaisi myös vaatteiden merkintöjä kommentoida, mutta tässä vaiheessa puhutaan nimenomaan tekstiileistä. Niin, minä haluaisin sanoa juuri sanoin, veitte sanat suustani. Eli minullakin on käsitys käsitys, että tässä mennään vähän aiheen viereen. Italian tekstiili teollisuus on tietysti kiinnostava ja tiedä millaisia ongelmia siellä on. Ja tämä made in ajatus ei kuitenkaan kuulu tähän mietintöön, se on nyt väärä paikka sille. Ja minun mielestäni meidän pitää keskittyä siihen, mistä tässä nyt varsinaisesti on kyse. Kyse ei ole vaatteiden koosta eikä myöskään Italian tekstiiliteollisuuden tulevaisuudesta, eikä myöskään Bridge-hankkeesta. Tämä, sehän liittyy pitkälti tietosuojaan. Ja jos tähän lähdetään puuttumaan, niin sitten tästä tulee vielä paljon monimutkaisempi ja hankalampi keskustelu. Eli todellakin pyytäisin, että pitäydymme nyt aiheessa ja yritämme nyt hoitaa tämän kotiin, emmekä laajentaa tätä. Kukaan ei nyt oikein pysty perustelemaan sitä, miksi tämän direktiivin vaikutusalaa pitäisi laajentaa. Roitava. Mr. Schwab, ja Schwab. Sen jälkeen vielä Mandassa saa vetää lankoja yhteen. Předsedo, eh, já jsem ráda, že paní Rýle řekla to podstatné, co jsem také chtěla, na co... Kiitoksia. No, Rova Ryyli jo sanoi olennaiset ja minä halusin viitata ihan samaan kysymykseen. Sitten merkintäkysymys. Ja siitä sanoisin, että tekstiilialan edustajat olisivat iloisia, jos heillä olisi samanlainen suunnitelma kuin esimerkiksi leluteollisuudessa CS-etiketti. Se on pakollinen ei pelkästään valmistajille, vaan myöskin myyjälle. Eli Eurooppaan voidaan tuoda ainoastaan tuotteita, jotka täyttävät tietyt kriteerit. Tekstilällä REACHia pidettiin hyvänä, koska silloin myöskin maahantuojien on täytettävä tietyt vähimmäisvaatimukset terveyssääntöjen osalta. Ja myöskin merkinnässä, merkintöjen osalta REACHia voidaan käyttää hyväksi. Kollega puhui myöskin alkuperämaamerkinnöistä – ja se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta tätä asiaa on käsitelty jo pitkään. Eli kuinka, paljon prosent, kuinka monta prosenttia tuotteesta on peräisin jostain maasta, jotta se voidaan merkitä vaatteeseen. Ja on ehdotettu, että olisi Made in Europe-merkintä. No se voisi hiukan auttaa näitä valmistajia. Ja sen jälkeen voimme sitten määritellä näitä prosenttilukuja, esimerkiksi 60 prosenttia. Tästä on peräisin Euroopasta esimerkiksi. Se on aika tärkeä kriteeri, mutta kaikkein tärkeintä on se, että me saamme hyvin, meille tulee hyvin paljon tekstiilituotteita muualta. Kyse on tietyistä, ma- esimerkiksi Marken Spencerista ja hyvin paljon Eurooppaan tuodaan esimerkiksi aasialaisia kankaita, ja sitten niitä mainostetaan eurooppalaisina vaatteina. Meidän pitää selvittää vielä tämä kuluttajille. Ja kuluttajien tulee tietää se, että tekstiilit, joita he pitävät yllään, niiden on oltava myöskin turvallisia sellaisia tekstejä, jotka eivät vahingoita kehoa, ja mielestäni tämä kysymykset ovat paljon tärkeämpiä kuin vaatekoot. Kiitoksia puheenjohtaja. Te puhutte tämän direktiivin sisällöstä, anteeksi siis asetuksen sisällöstä. Tässä on jo ratkaiseva ero. Ja mielestäni tämä liittyy näihin uusiin kuituihin. Ja jos, kun direktiivistä tehdään asetus, niin silloin ehdotuksessa on paljon enemmän epäoikeudellista epävarmuutta. No sitten se, että otetaan uusia kuituja mukaan tähän asetukseen. No siihen innovaatiokyky sisämarkkinoilla kyllä nousisi. Ja tietysti on hyvin paljon kiinnostavia kysymyksiä, made in merkinnät, vaatekoot, turvallisuus- ja terveyskysymykset. Mehän puhuimme jo tästä lapsityövoimasta ja kaukoidän tuotannosta. Ja näissä kysymyksissä meidän pitää puhua selkeästi, mutta tässä asetusluonnoksessa ei oikeastaan puhuta juurikaan näistä asioista. Oman ryhmäni puolesta voin sanoa, että meidän pitäisi edetä joustavampaa järjestelmää kohti vaate- ja tekstiilialalla Euroopan sisämarkkinoilla. Jo nyt tämä Made in-merkintä niille, jotka sitä haluavat, se on jo mahdollinen. Eli kyse on vain siitä, pitäisikö se olla pakollinen kaikille. Tämäkin on kysymys, jota meidän pitää vielä käsitellä. Tämä koskee myöskin vaatekokoja. No, Tina puhuit näistä standardeista. Malcolm, jos itse jos minulla on paita koko 40, en tiedä onko Charles sama koko, mutta joka tapauksessa asetusluonnoksessa puhutaan juuri siitä, mitä me tarvitsemme, ja siksi toivon, että esittelijä menestyy, kun hän laatii tämän mietinnön lopullisen muotonsa. Um, Kiitoksia. Niin, um, Valde, haluatteko te esittää tulkintanne siitä, missä mennään, ja sitten annan vielä tuen Mandersonille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. No, me haluaisimme jälleen korostaa sitä, että kyse on lainsäädännön yksinkertaistamisesta. Tämä uusi asetus yksinkertaistaa nykyisiä määräyksiä. Totta kai komissio on valmis käymään keskustelua muistakin merkintänäkökohdista, mutta kuitenkin toteaisimme, että se olisi hyvä tehdä erikseen tästä ehdotuksesta, että voimme saada tästä hyötyä mahdollisimman nopeasti. Lopuksi olemme kiitollisia tästä tutkimuksesta ja näistä tiedoista. Odotamme mielenkiinnolla jatkokeskustelua. Jos olette kiinnostuneita, voin lyhyesti päivittää tietoja neuvoston työskentelystä. Me olemme aika tyydyttävästi tehneet työtä jäsenvaltioiden kanssa. Puheenjohtajavaltio Ruotsi ja komissio ovat sitä mieltä, että olemme lähellä yksimielisyyttä jäsenvaltioiden kesken. Uusi teksti ehkä olisi hyvä perusta aloittaa keskustelut parlamentin kanssa. On merkittäviä erimielisyyksiä kyllä suhteessa komission esitykseen ehkä se, että sinne tulisi viittauksia myös menetelmien standardointiin kahdeksan liitteessä, joka on hyvin tekninen. Muutoin on kyse lähinnä teknisistä muutoksista oikeusvarmuuden ja selvyyden takaamiseksi. Kiitos. Tuan Manders. Ja toinen Manderson. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tämä aihe, jonka ö, otitte esiin, joka liittyy nimenomaan direktiivin sovellusalaan, oli, oli juuri aiheena varjo esittelijöidenkin keskustelussa. No, me otimme puheeksi sen, mitä oli ehdotettu, ja ymmärsin, että kauheasti kielteisiä piirteitä komission ehdotuksessa ollut. Kuitenkin varjoesittelijöiden kanssa olimme yhtä mieltä siitä, että meillä oli nyt mahdollisuus parantaa kuluttajien asemaa. Ja jos näin todella saattaisimme tehdä, niin jotta näin saattaisimme tehdä, me voisimme ehkäpä laajentaa sovellusalaa. Näin varjoesittelijöiden kanssa keskusteltiin. Myös komission kanssa käytiin keskustelua. Ja komissiokin näki tässä tiettyjä etuja. Komissio halusi nopeuttaa asioita, sopia ensin siitä, mitä nyt on pöydällä, ja sen jälkeen tulisi uusia ehdotuksia merkinnöistä. No, jos me nyt voisimme aloittaa keskustelun merkintöjen parantamisesta, niin ehkäpä se jo sinään riittää, mutta meidän tulisi saada myös lisätietoa siitä, mikä on mahdollista, mikä on toteuttamiskelpoista, ja millä tavalla voimme osoittaa kansalaisille, että EUn sisämarkkinahanke on omiaan tuottamaan heille etua. Niin, sen tiedon perusteella, mitä meillä tällä hetkellä on, niin komissio tulee jossain vaiheessa esittämään merkinnöistä juuri siinä mielessä, kuin me tässä keskustelimme siitä, mutta poliitikkoina meidän tulisi tietysti ottaa kaikista tilanteista, tilaisuuksista vaarin ja näyttää, että Euroopan parlamentti haluaa ajaa kansalaisen, kuluttajien ja teollisuuden asiaa, ja jos näin pystymme tekemään, niin voimme tehdä hyvin sen homman, johon meidät on täällä valittu. Mutta Kuten sanottu, tekninen ehdotus sinään ei ollut kauhean mutkikas, mutta jos sovellusalaa laajennetaan, niin siitä tulee niin mutkikas kuin me haluamme. Mutta toivottavasti loppujen lopuksi saamme aikaan tasapainoisen kompromissin. Ja mitä tulee tähän made in-kysymykseen, muun muassa Larahan tässä siihen viittasi, niin ensi viikolla mini-täysistunnossa komissaari Ashton tulee esittämään lausunnon tästä made in-kysymyksestä. Ja ehkäpä silloin me saamme kuulla enemmän asiasta ja siitä, mitä tuleman pitää. Joten jatkamme tällä tiellä ja varmasti loppupeleissä me saamme aikaan hyvän tasapainoisen mietinnön. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Niin, mitä tulee aikatauluun? Mitäs teillä on mielessänne? Odotellaanko tutkimusta? Siis tutkimus, jota on pyydetty sen koordinaattorit ovat hyväksyneet, mutta en vielä tiedä, missä aikataulussa se tulee. Onko teillä jotain alustavaa aikataulua, koska aiotte ehdottaa, koska tulee ensimmäinen varsinainen ehdotus? Yes, yeah. Kyllä. Ainakin minun johtopäätökseni oli, että täytyy tietää, mistä on puhe. Totta kai kiva on puheiskella ilman, että on mitään tietoa, mikä johtopäätös on. Varjoja esitilöiden kokouksen ajatuksena oli, että me odottelemme siihen asti, kunnes selvitys on valmis. Ja mitä nyt olen hallinnolta kuullut, niin se tulisi tammikuun alussa. Sitten voidaan nopeuttaa tätä. Äänestää maaliskuu kakkosessa täysistunnossa. Mielestäni ihan kohtuullista. Me sovimme tästä. Ja jos haluatte, voimme tietenkin esittää aikataulunkin, mutta ensin täytyy perehtyä selvitykseen. Um, all right, well, we, we will look... Odottelemme tätä. Ja varmasti myös tutkimusaikataulu kuullaan piakkoin. Ja toki haluamme kuulla myös teidän epävirallisen vierailunne tuloksista aikanaan. No niin, hyvät kuulijat, näin muodoin saamme valiokunnan kokouksen päätökseen. Vielä koordinaattoreiden kokous pidetään in kamera. Meillä on Pohan DG Marchista, joka tulee puhumaan koordinaattoreille komitologiakysymyksestä, joten pyytäisin kaikkia poistumaan paitsi niitä, joilla on oikeus olla koordinaattoreiden kokouksessa. Ja jatkamme sitten kokoustamme siltä osin. Ja huomenna kello yhdeksän tapaamme jälleen. Silloin valiokuntamme kolmas istunto alkaa. Siellä on tärkeää asiaa mukaan luettuna biosiidituotteet ja arviointi, vaikutusarviointi. Joten kiitoksia kovasti kaikille, jotka olette osallistuneet toistaiseksi kokoukseen.